Uh, uh, Hyvät kollegat, me aloitamme kokouksen ja ensimmäiseksi uh, päätöksistä, joita tehtiin koordinaattorien kokouksessa eilen. Oma-aloite mietinnöt. Me päätimme, että me odotamme muutaman päivän ehdotuksia muista poliittisista ryhmistä, jotka eivät ole vielä kirjallisia ehdotuksia esittäneet. Me sovimme valtuuskunnista pari päivää Ruotsi 25. ja viikko 29 Kreikka, mutta Berliini, Bulgaria ei ollut vielä päiviä ja sitten poliittiset ryhmät, varsinkin EPP, sosialistit, heidän pitäisi löytää sopimus mahdollisimman nopeasti, koska minun täytyy antaa tietoa eteenpäin valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle. Sitten aluepäivät, regional state, siinä komission jäsen Almunia ja komission jäsen Hahn tulisivat seuraavaan kokoukseen helmikuussa, jotta komission ehdotuksesta voitaisiin käsitellä 2014-2020 kaudesta. Ja mikäli päivämäärä ei sovi komissaareille, niin sitten varapääjohtajat Nikolas Martin Registä ja Kopman, mm, he ovat vastuussa tästä valtion kysymyksissä ja sitten odotamme suullisia kysymyksiä, joita tulisi poliittisilta ryhmiltä, jotka kiinnostuvat näistä. Me päätimme myöskin, tai me sovimme sellaisesta aloitteesta, joka tuli EPPltä. Suullinen kysymys joka esitetään komissiolle. Kyse on Alppien alueen aloitteesta ja ehdotuksia tulee poliittisilta ryhmiltä sen lisäksi, mitä EPP on tähän mennessä jo antanut. Tässä siis koordinaattorien kokouksen tuloksia ja sitten niitä hyväksytään tässä kokouksessa. Ensimmäinen Kohta tänään esityslistalla on Jan Olbrichtin mietintö Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin. Meillä ei täällä paikalla ole vielä varjoesittelijöitä, mutta emme varmaankaan voi tämän pidempään odottaa, joten pyytäisin Jania esittämään tämän kohdan.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 Kerron hieman trilogista EAKR-asetuksen tiimoilta. On tärkeää, että jotkut asiaan liittyvät elementit huomioidaan, kun päätöksiä tehdään yleisasetuksen puitteissa. Tätähän eilen Van Nistelrooy myöskin selvitti. Ja ongelma, joka liittyy kumppanuussopimuksiin on tässä yksi, sillä yksi sisältöelementti näihin liittyen liittyy tähän kaupunkiaspektiin ja kaupungin kestävät toimet on yksi asia. Alkuperäisessä yleisasetustekstissä esiteltiin luettelo kaupungeista, joita jäsenmaiden tulisi esittää näihin kestäväpohjaisiin kaupunkitoimiin. Kuitenkin tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun parlamentin esitys saatiin. Eli päädyttiin siihen, että kumppanuussopimuksessa ei olisi tällaista kaupunkiluetteloa. Ainoastaan esitettäisiin kriteerit, ikään kuin säännöt liittyen siihen, eh, miltä pohjalta voidaan näitä esittää. Ja tämä koskee siis eh, tulevia kaupunkialueen luettelot. ja trilogissa sitten oli mahdollista eh, seurata tätä päätöstä ja selvittää hieman vielä eh, kaupunkialueasiaa. Alkuperäinen komission ehdotushan oli sellainen, että siinä 5 eh, prosenttia EAKRsta kansallisista jaoista jaettaisiin integroituihin kaupungin kestävä kehitysohjelmiin. Ja varsin tärkeänä aspektina trilogissa esiin tuli se seikka, mikä on todellinen tarve tällaiselle 5 prosentin EAKR-osuudelle. Ja on moniakin mm, syitä tälle tarkastelulle. Ensinnäkin tuettaisiin uuden tyyppisiä toimia, jotka pohjautuvat integroitun lähestymistapaan – ja ehdotettaisiin jäsenmaille eh, hyvää määritelmää eh, siitä, mitä me pidämme toimivana kaupunkialueena, mitä neuvosto ja komissio siis esittävät, kun kaupunkialueesta puhutaan. Ja tämän lisäksi annettaisiin näin mahdollisuus valmistella seitsemän vuoden ohjelmakautta ja varsin tärkeänä komissio ja mekin pidämme sitä, että tällä tavalla kaupunkialueiden viranomaisille voidaan delegoida toimintamahdollisuudet näiden ohjelmien tiimoilta. Eli kumppanuussopimuksissa 5 prosenttia ja sitten eh, säännöt tai kriteerit sen suhteen, miten kaupunkialueet määritellään, on esitetty. Ja tämän lisäksi myöskin sitten vielä selvitettäisiin sitä, mitkä ovat nämä eh, metodit 5 prosentin esittämiseksi ja mihin ylipäätään tällä pyritään. Ja kun menettelytavasta metodista puhutaan, niin tämä tärkeä ITI tuli tässä myöskin kuvan mukaan. ITI, onko se pakollinen tässä viidessä prosentissa vai voidaanko ajatella, että että se olisi vapaaehtoisuuteen pohjautuva valinta, jonka kaupunkiviranomaiset halutessa voivat tehdä, siis tästä iteistä puhuttaessa, mutta kuitenkin nämä äh, delegointikysymykset ovat tässä olennaiset. Ja trilogikeskustelussa siis äh, huomioimme tämän kaupunkialueasian ja katsomme, että tämä 5 prosenttia kannattaa säilyttää. Kuitenkin eri metodit on huomioitava. Ja niin kuin nyt tiedämme, työryhmäkeskustelujen jälkeen varsin hankala kohta liittyy siihen, kuinka saattaa tämä esitys päätökseen. Ja tämä delegointiongelma on tässä yksi komissio ja me mietimme sitä, mikä on lisäarvoa esityksessä ja se on nimenomaan tämä eh, kaupunkiviranomaisille eh, delegoitu uusi toiminnan mahdollisuus. Ja tällä tavalla voitaisiin muun muassa valita eri ohjelmien joukosta ja huomioida tässä kokonaisrahastopohja. Mutta eh, jotkut jäsenmaat eivät tuntuisi olevan valmiita eh, delegoida valtuuksia kaupunkiviranomaisille – Eh, esimerkiksi eh, mitä ohjelmavalintoihin tulee. Eli tämä on nyt tässä ongelmana, mutta yleisemmällä tasolla, jos halutaan pitää kiinni viidestä prosentista, niin on selvää, että sen jonkinlaista lisäarvoa tulisi myöskin tuoda. Jos kyseessä ovat vain kaupunkihankkeet, niin ei tarvita tällaista viiden prosentin osuutta. Eli se on jotain uutta ja tässä yhteydessä painotamme sitä, että sen myötä tulee saada aikaan yhteisiä toimia kaupunkien ja naapureiden välillä. Tällaiset kaupunki-maaseutuyhdistelmät olisivat tässä paras asia. Mehän muistammekin, että tämän tyyppisiä toimia on jo olemassa, mutta eri rahastojen kautta. Eli tässä nyt kaupunkialueasia tämä ongelma liittyy 5 prosenttiin ja jäämme odottelemaan seuraavaa kokousta ja sitä, minkä tyyppisiin päätöksiin nyt neuvosto kallistuu myöskin näiden delegointiasioiden tiimoilta ristiriitaisuutta neuvostossa, ei niinkään, mutta alue- ja paikallistasolla on aiheuttanut tämä Open Platform-asia, sillä komissio esittää, että e, se olisi mukana e, kaupungeissa silloin, kun puhutaan e, innovatiivisiin toimiin ryhtyvistä kaupungeista alueiden komitea ja monet muut tahot vastustavat, katsovat, että mitään uutta tällaista foorumia, platformia ei tarvittaisi. Mutta me kuitenkin tukisimme tässä komission ehdotusta, koska kyseisellä foorumilla vain vaihdettaisiin tietoja ja kokemuksia näiden toimijoiden kesken, jotka osallistuvat tähän tai kuuluvat tähän viiteen prosenttiin. Eli tässä oli tällaista palautteen saamisesta ikään kuin kyse. Ja viittä prosenttia tulisi ikään kuin tarkastella tietynlaisena pilottina ja siksi tarvitaan foorumia, jossa tarkastellaan sen toimivuutta. Ja näin ollen me tukisimme tätä ajatusta Urban Platformin osalta, mutta vain silloin, kun se liittyy innovatiivisiin toimiin ja 5 prosenttiin näitä innovatiivisia toimia 0,2 prosenttia komissio esittää Euroopan tasolla ja neuvotteluissa me tuimme tätä lähestymistapaa ja ajattelimme, että 0,2 ei koske hankkeita, vaan näitä miniohjelmia minikaupunkiohjelmia ja katsoisimme, että tällä tavalla 0,2 <clears throat> prosentin kautta voitaisiin myös Smart Cities-elementti huomioida ja tätä välinettä voitaisiin näin ollen hyödyntää. Ja artikla 7 ja 8 tässä yhteydessä, jotka liittyvät siihen, eh, mitkä ovat eh, valtuutuksen delegoinnin tasot. Keskusteltiin myös siitä, tai nämä trilogin osapuolet keskustelivat myöskin investointiprioriteeteista. Ja niin kuin tiedämme, temaattiset tavoitteet on asia, joka on yleisasetuksessa määritelty, eli sitä emme määrittele, mutta jakoarassa e nämä temaattiset keskittymät esitetään esimerkiksi, kuinka paljon työtä tulisi keskittää ähm, vähemmän kehitetylle, kehittyneelle alueelle, siirtymäalueelle kunkin temaattisen tavoitteen puitteissa. Ja tähän asiaan ei vielä trilogissa ole puututtu. Ajatuksenvaihtoa tullaan käymään, mutta näin ei ole vielä tehty, koska neuvosto totesi, että asia voidaan hoitaa siinä vaiheessa, kun temaattisista objekteista tavoitteista on perusasetuksessa sovittu. Eli kuinka temaattiset tavoitteet saadaan toimintakykyisiksi näiden eri prioriteettien kautta. Eli kunkin temaattisen tavoitteen osalta esitetään prioriteetit, ja tämä oli se vastaus, sille, miten voidaan toimia, kun puhutaan konkreettisista investointiprioriteeteista. En tiedä, käynkö eh, prioriteetit nyt tässä yksittäin läpi. Toteaisin kuitenkin sen verran, että ehdotuksistamme eh, osa oli sellaisia, että ne neuvostolle ja komissiolle tuntuivat käyvän – ja ajatuksena oli, että mm, lähdettäisiin liikkeelle e, eri asetelmista e, tekstissä, siirryttäisiin ikään kuin kohdasta toiseen. Eli sovitaan asiasta, mutta sitten meidän mielestämme olisi ehkä parempi ottaa asian tarkastelu toiseen kohtaan. Eli sisällöllisesti erot eivät ole kovin suuret, ne liittyvät vähän siihen, miten konkreettisesti eri kohdat esitetään. Ja suurin ehdottomamme muutos liittyy siihen, että kaupunkiliikkuvuus siirrettäisiin temaattisesta tavoitteesta numero seitsemän tavoitteeksi numero neljä, eli vähäpäästöiseen, vähäpäästöisyyttä käsittelevään kohtaan. Ja yleis asetusta tarkastelevat ovat myöskin liikenteen halunneet siirtää seitsemästä neloseen. En usko, että neuvosto on valmis kokonaisuudessaan liikennettä näin siirtämään, mutta mitä kaupunkiliikkuvuuteen tulee ehkä kyllä. Eli se siirrettäisiin seiskasta neloseen. Ja neuvosto tästä tuntuukin olevan yhtä mieltä ja samoin komissio. Mitä tulee näihin muihin elementteihin, niin me pidimme tärkeänä seuraavaa asiaa. Eilenhän keskustelimme tästä, kuinka saadaan teollisuudessa enemmän innovatiivisuutta ja älykkyyttä aikaan. Ja näin ollen me nimenomaan taistelemme sen puolesta, että tämä seikka myös tekstissä voitaisiin huomioida, kuten myöskin sähköinen kulttuuri ja niin edelleen. Ja näkemyserona nyt on se, että neuvosto ja komissio, varsin usein neuvosto, katsoo, että toimi luetteloa ei tulisi investointiprioriteetteihin mukaan ottaa, mutta me katsoisimme, että tämä on pikemminkin tällainen järjestelmällinen kysymys. Eli mitkä ovat näitä sijoitusprioriteetteja? Onko kyseessä tietyn tyyppiset toimet? Ja voitaisiinko ajatella tällainen toimiluetteloa vai puhutaanko enemmänkin puitteistosta? Komissiohan ehdottaa, että kyseessä olisi luettelo toimista. Ja jos näin on, niin me katsoisimme, että silloin olisi täydennettävä tätä luetteloa, ettei jotain tärkeää jäisi siitä pois, koska myöhemmässä vaiheessa on sitten liian myöhäistä asian puuttua. Ja siksi joko otetaan kaikki mukaan tai sitten toimitaan niin kuin komissio on esittänyt, että ollaan riittävän konkreettisia, mutta on tarkasteltava ensin sitä, miten konkreettisesti asiat voidaan esittää. Sitten esimerkiksi Horizon 2020 ajattelimme, että se voitaisiin sijoitusprioriteetteihin ottaa mukaan. Komissio taas katsoo, että se on horisontaalinen elementti, joka koskee kaikkia prioriteetteja Eli näin se kuuluisi johdantoosaan. Ja oikeudellisesti tarkastellen on mietittävä, mikä on sitten johdantoosan painoarvo, kun asiaa oikeudellisesti tarkastellaan. Onko kyseessä vain johdanto, eli ei oikeudellisesti tärkeä aspekti, jos puhutaan asetustekstin johdantoosasta. Me katsoisimme, että se mikä esitetään investointiprioriteeteissa on painoarvoltaan suurempi kuin se mitä esitetään johdantosan kappaleessa. Code Generation voidaan tässä myöskin toisena mainita. Yleensähän siitä kyllä sovitaan, mutta me katsoisimme, että asia tulisi konkreettisemmin esittää, koska haluamme täydentävyyttä verrattuna kohesiorahastoon. Ongelmallista on myöskin ähm, ähm, ähm, housing kysymys, jos sitä ei riittävän konkreettisesti esitetä, niin e, ovet suljetaan joiltain asioilta. Siksi haluamme esimerkiksi puhua julkisesta e, yksityistä rakentamisesta ja komissio katsoo, että pelkkä housing-sana riittäisi, mutta monissa jäsenmaissa tällöin puhutaan vain julkisesta rakentamisesta. Ja siksi e, me haluaisimme tässä nimenomaan molemmat esiin nostaa julkiset rakennukset, yksityiset rakennukset ja jollain tavalla myös ja historiallisuudesta puhuttaessa voidaan ehkä tämä uusi vanha aspekti huomioida, mutta toisaalta energiatehokkuus on myöskin tärkeä tekijä. Eli jos jossain osa EUta katsotaan historiallisessa rakennuksessa tärkeäksi asiaksi, niin miksei sitä sitten asetuksessa voitaisi huomioida. Ymmärrämme kyllä, että välttämättä tämä, välttämätöntä tämä ei ole, mutta kyllä se kuitenkin jollain tavalla vaikuttaa myös energiatehokkuuteen. Jos ei tätä haluta salata, niin kannattaa kuitenkin asia esiin nostaa. Sehän on olennainen kysymys, miten historiallisiin rakennuksiin saadaan mukaan tämä energiatehokkuuden aspekti. Asiahan ei ole helppo käytännössä hoitaa, mutta asiantuntijat sanovat, että se olisi helpompaakin, kun puhutaan historiallisista vanhoista rakennuksista kuin uudemmasta rakennuskannasta tämän tyyppisiä elementtejä tähän asiaan nyt liittyy. En tämän enempää mene yksityiskohtiin, mutta siis sisältöpuolen osalta tarkoitus olisi samantyyppinen sisältö säilyttää eri kohdissa. Ja kollegoille varoistelijalle sanon sen, että me haluaisin luopua mistään näistä elementeistä, mutta lopullinen teksti kuitenkin ehkä näyttää erilaisilta kuin se, eh, jonka me tarkistettuna olemme esittäneet. Eli rakenne saattaa muuttua vielä mutta kuitenkin eh, pyrimme sisältöpuolen kannalta lähes samaan lopputulokseen ja uskon, että tässä ollaan kuitenkin aika pitkälle jo päästy yhteistyössä komission neuvoston kanssa. Ja 31.1. sitten seuraavassa kokouksessa toivottavasti tämä urbaani ulottuvuus saadaan eh, valmiiksi ja sijoitusprioriteetit ja indikaattorit meidän mielestämme olisi tärkeää, että indikaattoreita ei otettaisi mukaan asetukseen. Meidän mielestämme indikaattoriluettelu, joka nyt on mukana, ei suoranaisesti liity itse asetukseen. Tämän tyyppinen luettelo tulisi ottaa mukaan delegoituihin säädöksiin. Me katsoisimme, että meidän ei tulisi tukea tätä indikaattorilähestymistapaa. Kyseessä on tekninen, ei oikeudellinen elementti Tämä on siis meidän kantamme asiaan, mutta komissiossa ollaan hieman eri mieltä ja komission näkemykset ovat aika selvät sen suhteen, että se haluaisi indikaattorit säilyttää. Ja yleisesti voin vielä todeta, että trilogissa yhteistyö toimii aika hyvin. Teemme hyvää yhteistyötä komission kanssa, tunnumme ymmärtävämme toinen toisiamme ja pyrimme selvittämään asioita ja selventämään asioita, jotta sitten loppukäyttäjä hyötyy näistä keskustelusta. Joitain ongelmia on, mutta ne varmasti saadaan hoidettua. Ja samassa yhteydessä sitten käydään trilogia myös perusasetuksen tiimoilta. Ja se on hyvä, jotta saadaan mahdollisimman johdonmukainen lopputulos. Kiitos kovasti. Nyt pyytäisin ähm, varjoesittelijöitä kommentoimaan. Riikka Manner ainakin on täällä paikalla. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille erinomaisesta asetuksen läpikäynnistä. Sinällään meidän ryhmällä ei ole mitään erityistä huomautettavaa tämän EAKRn osalta. Niin kuin Jan totesi, neuvottelut ovat edenneet hyvin ja olemme pitäytyneet siinä parlamentin tai valiokunnan antamassa mandaatissa. Toki tuo kaupunkikysymys on sellainen, mikä vielä paljon tulee varmasti herättämään keskustelua ja <clears throat> ehkä nimenomaan tuo platform-asia. Meidän ryhmämme on ollut aika skeptinen ylipäätään tämän komission esittämän platformin luomiselle. Toki jos kyseessä on ainoastaan parhaiden käytänteiden vaihto tuon platformin sisällä, niin varmasti tuokin voidaan hyväksyä, mutta jos se luodaan rahanjaolliseksi perusteeksi, niin se varmasti tulee olemaan hankalampaa. Sitten mitä tulee näihin investointiprioriteetteihin, niin nämä on totta kai iso kysymys nyt niin tässä EAKRssa kuin muissakin asetuksissa. Ja varmasti vielä pitkään joudutaan pohtimaan sitä, että miten tämä parlamentin näkemys näistä investointiprioriteettien spesifioinnista asetusesityksissä niin kuin EAKRssäkin on sitten sovitettavissa näihin yleisasetuksen sisältämiin linjauksiin. Mutta muuten asiasisällön osalta niin meidän ryhmällä ei ole neuvottelujen tässä vaiheessa mitään erityistä huomautettavaa. Olemme hyvin tyytyväisiä. Uh, thank you. Kiitoksia. Haluaako Cornelia lisätä jotakin tähän ehkä? Ja, äh, vielen herzlichen Dank auch dem Berichterstatter. Kiitoksia myös esittelijälle. Ei hän tietenkään ole helppoa neuvotella näistä asioista, kun samaan aikaan perusasetuksiakin neuvotellaan. Ja olen samaa mieltä joka tapauksessa hänen kanssaan, että tämä täytyy tehdä koordinoidusti ja täytyy katsella, että mitä siellä neuvottelut menevät ja mikä vaikutus sillä on tähän asetukseen. Myöskin kansa tähän, kanta tähän äh, kaupunkikehityksen ongelmaan olen samaa mieltä tästä lähestymistavasta, missä minun skepsismini on, se on tämä platformasia. asia olen sanonutkin tämän monta kertaa, että en ole erityisen innostunut tällaista platformista. Mieluummin al- olisin tällaisen alivaliokunnan rakentanut. Rahoituksessa tulee vaikeata, näin tämän samalla tavalla kuin äsken puhunut kollega. Mutta jos nyt sitten näin täytyy olla, niin sitten olen samaa mieltä esittelijän kannasta tähän kokonaisuuteen, että tästä täytyy saada lisäarvoa. Ja tässä kysymyksessä täytyy puhua rauhassa, Tosiasiallisesti tästä täytyy jotain enemmän saada irti, että se voi saada tukea myöskin, tai, tai, tai saada tukea niiltä, jotka ovat skeptisiä. Ja tässä kohdassa täytyy, tai voimme vielä tehdä hyvin työtä. Investointiprioriteetit tietysti oli selvää, että siellä ongelmia tulee, ja että siellä mennään, soudetaan ja huovataan. Haluan vain sanoa, että ne kohdat, jotka meillä olivat tärkeitä keskustelussa, niin kuin tietyt uudet aspektit, kulttuuri ja luova talous, e-kulttuuri ja niin edelleen. Ne ovat asioita, joista täytyy pitää kiinni, joissa myös uskon, että täytyy pysyä tiukalla linjalla. Joustavuutta, joustavuuden aikaansaaminen tässä tuon ehdottomasti esittelijä myös. Tässä kysymyksessä täytyy katsoa, että miten neuvottelut sujuvat. Ja sitten mitä tähän housing-asiaan tulee, niin tietysti asuntoasiat kuuluvat tähän, energiatehokkuus, se liittyy muihinkin asioihin, energiatehokkuus, tietysti vaikutukset. Eh, et jos ei ole energiatehokkuutta, niin ne negatiiviset vaikutukset ovat olemassa. Ei tätä, näitä asioita voi erottaa toisistaan siinä mielessä. Ki- niin, hyvä. Mielestäni meillä on hyvät mahdollisuudet mennä seuraavalle kierrokselle ja siinä mielessä kiitoksia kovasti siitä, että esittely on ottanut asian omakseen. Uh, thank you. Kiitoksia en tiedä, haluaako kukaan muu tässä vaiheessa nyt puheenvuoroa esittää kysymyksiä tai muuten. Anteeksi, olkaapa. Lambert van Nistelrooy. Yep. I think after the... Niin varmaankin äh, eilisen keskustelun äh, jälkeen, kun puhuimme asetuksessa edistymisestä, on aivan selvää, että keskustelut äh, EAKRstä seuraavat heti sen jälkeen, kun meidän pitää tehdä näitä päätöksiä. Jan otti esiin jo nämä temaattiset tavoitteet. Keskustelussa tulee aivan selväksi, missä seisomme. Me haluamme kaupunkiliikkuvuutta sellaisena kuin me näemme sen. Emme kovia infrastruktuureja tavoitteessa neljä, vaan haluamme uuden lähestymistavan liikkuvuus on ottamassa aika ison osan hiilidioksidipäästössä. Liikkuvuus on kaupungeissa suoraan yhteyksissä siihen. Meidän täytyy saada tämä läpi, jos emme halua saada infrastruktuuria temaattiseen tavoitteeseen neljä. Meillä on konkreettisia hyviä ajatuksia, mitä haluamme seitsemässä. Minun mielestä niin komissio ei, ei, ei pystynyt seuraamaan tätä, noudattamaan tätä. Kuuntelevatko he lainkaan parlamenttia? Tämä on kysymys. Emme me mitään fyysisiä infrastruktuureja noita neloseen. Älykkäät kaupungit komissiossa eh, pelkästään puhutaan liikkuvuudesta ja mitä tapahtuu sitten tälle uudelle tavalle järjestää älykäs liikenne kaupungeissa. Minun mielestäni meidän pitäisi tässä, tähän täytyä ja, ja pyrkiä selventämään omaa kantaamme, jos tarpeen. Tämä on tosiaan tar- tärkeää ja sitten niin, kaupungit ehkä, ehkäpä tarvitaan eri välineiden yhdistelmiä ja katsoa jäsenvaltioissa, mitä niitä, miten niitä käytetään. Vähän vapautta käyttää niitä, koska järjestelmät ovat eri maissa erilaisia. Minun maassani eh, on tällä hetkellä jo eh, maan ja eh, kaupungin laatma sopimus. Jotkut kaupungit ovat menossa oikeaan suuntaan, jotkut eivät. Toisaalta tämä on ohjausta, toisaalta taas tiukkaa lakitekstiä. Ja sitten tämä kaupunki platform tai foorumi. No niin, eilen, eilen täällä puhuttiin älykkäästä erikoistumisesta. Ja sitten saimme katsauksen niistä alueista, jotka tekevät halukkaasti työtä älykkäässä erikoistumisessa ex ante. Ja siinä nähtiin, että 140 aluetta ovat rekisteröityneet Sevillaan. Sevillassa tätä prosessia ohjaillaan. Siellä on kaikenlaisia platformeja, ei, emme me tarvitse niitä kaikkia. Tarvitaan yhteistyötä, mutta ei mitään uusia, uusia viranomaisia, joihin tarvitaan paljon rahaa ne, jotka ovat olleet kohesiopolitiikassa pitkään, ne, nähdään jo, että mikä Urbact on. Siellä on kaikki tarvittava tieto. Sieltä ohjellaan ohjelmia, uusia ajatuksia. He voivat täyttää tämän tavoitteen. Nyt ei pitäisi lähteä rakentamaan mitään uusia foorumeita, jotka kasvavat tulevaisuudessa. Jos tällainen otetaan käyttöön, silloin se kasvaa ja loppujen lopuksi on liikaa. Jan on myös oikeaan suuntaan ja minun mielestäni olet hyvin tehokas tässä eh, trilogissa ja edustat siinä parlamentin kantaa. Toivottavasti voimme ratkaista nämä avainkohdat tässä asetuksessa ihan parin kuukauden sisällä. Me saamme nämä ongelmat sitten ratkaistua ja pääsemme sopimukseen. Onnittelut vaan. Thank you. Kiitoksia. En tiedä, haluaako kukaan muu kommentoida parlamentista. Jos ei, niin sitten pyytäisin Peter Pergovitsen. Ja ensinnäkin kysymys, kuuntelitteko te Euroopan parlamenttia? Of, of course we, we... Totta kai, ainahan me näin teemme. Se, mitä olisin tässä esiin nostanut, liittyy siihen, että trilogi oli varsin hyödyllinen. Siellä saatiin hyvin selvitettyä tiettyjä seikkoja ja myöskin väärinkäsityksiä ja äm, uudelleen tuotiin esiin tai muotoiltiin komission ajatuksia myöskin. Ja sitten tämä delegointiasia delegointikaupungeille, se on ilman muuta ihan asian ytimessä tässä komission ehdotuksessa, mutta varsin hyödyllistä trilogissa oli se, että keskusteluissa onnistuimme hieman mukauttamaan esitystä vastaamaan paremmin realiteetteja. Ja nyt joustavuutta on enemmän, mitä tulee mekanismeihin, ei pelkästään itse mutta myöskin erilaisiin ohjelmiin ja delegaatiomekanismeihin myöskin. Ja se ilman muuta on ollut hyvä asia. Tämä delegointiasia on edelleen auki. Siitä vielä on keskusteltava. Ja ilman muuta Voin tukea sitä kantaa, joka täällä parlamentissa asian on otettu. Sitten foorumista vielä. Siitä käytiin myöskin hyödyllistä keskustelua. Sitä on käyty myöskin neuvostossa. On tarkasteltava, mikä on foorumin rooli. Sen tarkoitus ei olisi tehdä päällekkäistä työtä jo olemassa olevien tahojen, järjestöjen ja muiden mekanismien kanssa, vaan asetushan tuo mukanaan kaksi uutta asiaa. Ensinnäkin delegointi kaupungeille – niin kuin Estille sanoi uutena asiana, tällainen pilottiasia, kuinka saadaan hallintoon paremmin kaupungit mukana, sitten pilottihankkeet. Ja innovatiivisen lähestymistavan pilottihankkeen ajatuksenahan on oppia ja jonkinlaista mekanismia tarvitaan. Sen ei tarvitse olla suuri, mutta jonkinlainen verkottautumismekanismi, komission johdolla toimiva sellainen. Sillä komissio parhaiten pystyy hoitamaan sen, että se mitä opitaan näistä kahdesta asiasta, kaupunkidelegoinnissa innovatiivisista toimista, saadaan myöskin sitten hyödynnettyä ohjelmissa. Trilogikeskusteluissa asiasta keskusteltiin ja jotkut huolenaiheet myöskin esiin nousivat, samat, joita täällä valiokunnassakin on esitetty. Ja sitten tämä luova teollisuus, sähköinen kulttuuri. Komissio kyllä eh, tukee tällaista lähestymistapaa ja näitä sektoreita, mutta olemme kuitenkin varovaisia sen suhteen, minkälainen viesti halutaan ottaa mukaan asetukseen. Asetushan on varsin tärkeä säädösteksti, kun ohjelmia valmistellaan. Ja sitten tämä älykäs erikoistuminen linkki siihen. Uuden lähestymistavan eh, ajatuksena, kun tuetaan alueita ja innovaatiota. Tarvitaan eh, jotain sellaista, missä huomioidaan alueiden erityislaatu. Ja kukin alue voi sitten tehdä valintansa eh, oman analyysinsä pohjalta ja älykkään erikoistumisen strategiat on huomioitu siksi, että olemme oppineet sen, että eh, ei voi sanoa, että sama asia on hyvä kaikille, esimerkiksi nanoteknologia tai mikä tahansa. Ei se näin ole näitä on mahdollista tehokkaasti tukea vain silloin, jos eh, asiaan mennään sen jälkeen, kun kyseinen alue on ensin tilanteen huolella analysoinut. Ja olemme hieman varovaisella kannalla, jos halutaan tietyt sektorit erityisesti mukaan ottaa asetukseen. Tämä ei johdu siitä, ettemmekö pitäisi näitä tärkeinä moniakin alueita ajatellen, etteikö näiden myötä saataisi työpaikkoja luotua monille alueille. Mutta katsomme kuitenkin, että keskustelua on ensin käytävä aluetasolla, eli tällaista bottom-up lähestymistapaa tarvitaan. Ja sitten vielä kaupunkiliikkuvuuden siirtämiskysymys. Tämä on asia, jossa on jo käyty hieman yksityiskohtaisempaa keskustelua ECOR-asetuksen yhteydessä ja nyt on saatu hieman parempi selvyys tähän kysymykseen toimielinten välillä. Vastatakseni kysymykseen voi kyllä pitää olla sitä mieltä, että trilogista on ollut hyötyä. Olemme siellä paremmin pystyneet ymmärtämään toistemme näkemyksiä. Kiitoksia. Haluaako Jan vielä kommentoida tätä keskustelua? For your remarks and, uh... Kiitos huomioistanne. Ja kuten näette, suurta kiistaa ei ole, mutta joitakin kiistanalaisia kohtia on otettu esille kommenteissa. Ensimmäinen tämä Urban Platform. Itse asiassa meidän kantamme neuvottelumandalitissa oli vastaan ja Lambertkin sanoi selvästi, että emme tarvitse uusia viranomaisia, emme tarvitse mitään uusia sellaista, mikä, e, mikä toistaa sitä, mitä Airbag on tehnyt. Emme tarvitse, mitä valitettavasti komission edustaja ilmaisi, että että tarvitsisimme poliittista elintä, siteeraan. Tämä on aiheuttanut paljon väärinymmärryksiä, mutta jos komissio, kun nyt komissio nyt sitten selvitsi, että tämä on toiminta, jolla täytyy verifioida, että toimiiko toimi vai ei, ja että sitä ei pitäisi maksaa EAKRsta, vaan teknisestä avusta. Se on teknistä apua. Ja tämä tekninen toiminta sen suhteen, että tarkistetaan toimiiko toimi vai ei. Erityisesti tämä 5 prosenttia erityisesti innovatiivisille ja vain sille. Ei mitään uutta erikoiselintä, joka olisi olemassa iankaikkisesti, vaan vain teknistä apua ja kokemusten vaihtoa. Ja tämä pitäisi olla selvä. Priorisoinnista sitten ja investointien priorisoinnista. Puolustamme tietysti kantaamme on totta, että kun tarkastellaan investointiprioriteetteja, käydään ne läpi ja tehdään niistä mahdollisimman yleisiä, eikä mainita yhtään sektoria, niin se on okei. Okay. Mutta me mainitsemme sektorit investointiprioriteeteissa ja joissakin tapauksissa, jos jotain ei mainita, niin se ei olisi olemassa. Eli ei ole sallittua tehdä niin. Eli pitäisi olla pragmaattisia. Jotkut elementit voidaan laittaa vaikka lainsäädäntötekstiin esimerkiksi tai muiden muassa. Miten tämä sitten neuvosto ottaisi vastaan huonomminko, mutta jotain pitäisi mainita suoraan sanoen ja parlamentti puolustaa kantaansa keskusteluissa, mutta itse asiassa se ei muuta yleisasennetta ja tätä yleisesti ottaen erittäin hyvää ilmapiiriä trilogissa. Uh, Kiitoksia. Meidän ei tarvitse tehdä päätöksiä, joten voimme siirtyä kohtaan 12 esityslistalla. Viktor Bostinaru, kohesiorahasto ja neuvoston asetuksen kumoaminen. Kiitoksia kovasti. Tässä ei ole paljonkaan sanottavaa, koska meillä äh, oli trilogi, niin kuin äh, kaikki tiedätte, ja trilogi meni melkoisen hyvin. Minä aion keskittyä tiettyihin avainkohtiin. Ens, niistä keskusteltiin ensimmäisessä kokouksessa ja jotkut niistä olivat sellaisia, että niistä oli jo sovittu. Artikla 2. Se on yksi avainkysymyksiä. Seuraava sisältö. Euroopan parlamentti on esittänyt tarkistuksen tähän artiklaan ja tietty määrä varoja siirretään kohesiorahastosta neuvosto ja komissio ovat vastaan kumpikin eri syystä. Neuvosto sanoo, että ei ole saatu mitään sopimusta neuvoston kesken ja ei ole mitään mandaattiakaan, mutta me tiedämme, että neuvostossa vastustetaan edelleen kohesiorahastoa ja tämä äh, hämmentää kovasti komissiota ja parlamenttia. Ja toiseksi komissio sanoo, että tätä siirtoa ei tarvita ja minä kommentoin komissiolle, että me olemme parlamenttina olleet joustavia ja viisaita. Olemme tehneet yhteistyötä Tranin kanssa ja olemme löytäneet kompromissin ja voimme Ähm, vakuuttua siitä, että mm, se toteutuu. Siinä tulee tiettyjä ehtoja, joita esitetään sekä alueelta että jäsenvaltioiden toimesta. Minä vetoaisin neuvoston ja komission sanoen, e, jos hyväksytään tietty varainsiirrot tai kohesiorahastossa, niin silloin Tämä tulee kohesiorahastoasetuksen myötä. Ja minä uskon, että komissio hyväksyy tämän. Nyt on tärkeää myös se, että niin tässä tuleeko tämä säädös yleisasetukseen ja tähän euroväline asetukseen. Tämä on kaikista varm, varmin tapa sille, että CFstä e tulee todellisuutta. Minä suhtautun, suhtaudun hyvin optimistisesti siihen, että Irlanti puheenjohtajavaltiona rakentaa kompromissia, mutta parlamenttina me olemme joustavampia ja valmiimpia eh, tarjoamaan realistisia ratkaisuja asialle, joka, jossa on edelleen kysymysmerkki. Ja sitten ne eh, säädökset, joissa eh, jätetään ulkopuolelle tiettyjä toimia. Me olemme sama, samalla kannalla kuin neuvosto. Se tarkoittaa sitä, että lämmön ja sähkön yhteistuotanto olisivat mukaan yli sellaiset laitokset, jotka tuottavat yli 20 megawattia. Tämä on hyvä ehdotus ja siitä huolimatta meillä on tiettyjä ongelmia, niin kuin myöhemminkin näkyy, kun puhumme investointiprioriteeteista, joita on laitettu artiklaan kolme. Ja lopuksi energiatehokkuuden mahdollisuus ja uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Me olemme samalla kannalla kuin neuvosto, eli tämä säilytettiin. Artikla 3, eh, investointiprioriteetit, eh, eh, avainkysymykset seuraavassa. Neuvosto halusi mukaan eri sanamuodoin, mutta samoin sisällöin sitten se, että pk-yritysten pitäisi hyötyä enimmäkseen energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energioiden käytöstä, mutta niiden ei pitäisi olla ainoita. Tämä on riittävän joustava eh, siihen, että katetaan sekä eh, pk-yritysten että muiden tarpeet. Eh, energiatehokkuus, jota käytetään asumisessa, parlamentti ja neuvosto, meillä on sama tarkistus. Sitten vesisektori, neuvosto on sitä mieltä, että se on rajoittava. Ja meillä on jo palkkiojärjestelmä, joka ratkaisee nämä kysymykset ja sekä komissio että neuvosto voisivat auttaa meitä löytämään kompromissin. Mutta todellinen ongelma, joka meillä on, Mainitsin sen jo aikaisemmin, sekä neuvosto että komissio ovat meidän investointiprioriteettejamme vastaan, eli lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Neuvosto on sitä vastaan ei sisällön vuoksi, vaan on sitä mieltä, että jos tämä tulee investointiprioriteetteihin, me voisimme sulkea oven muille investointiprioriteeteille. Me päätimme, että otamme tämän asian taka- takaisin neuvotteluihin ja e, minä olen ollut epävirallisessa yhteyksissä kaikki, kaikkiin varjoesittelijöihin ja kaikki vahvistavat uudelleen tukensa tälle mandaatille, jonka saimme viime kesänä, joten nyt minä todella jo toivon, että seuraavan trilogin aikana, kun katsotaan eh, tämän aiheen merkitystä, tämä on aivan ilmeistä kaikille kohesiojäsenvaltioille, että kun eh, puhutaan eh, korkeasta tehokkuudesta – Eh, kaukolämmössä ja eh, yhteistuotannossa. Me autamme jäsenvaltioita, yhteisöjä, alueita eh, puuttumaan, kun ne haluavat puuttua ilmastonmuutosongelmiin, energiansäästö kysymyksiin, kun ne haluavat energiavalikoimaansa parantaa ja pääsevät paremmin kestävään kehitykseen. Tämä on tärkeää panos myös kaupunkikehitykselle. Ja minä toivon, että loppujen lopuksi näin tapahtuu. 18. tammikuuta, kun neuvostossa keskusteltiin tästä aiheesta, jotkut jäsenvaltiot vahvistivat oman tukensa tälle parlamentin ehdotukselle ja minä toivon, että tämä viesti kuullaan myös komissiossa – ja sinänsä neuvostossa. Minä olen, olin hiukan pettynyt sitä, siitä, että neuvosto vastusti ilman, että asiasta keskusteltiin edes. Se on hiukan hämmentävää minun mielestäni. Ja sitten ähm, tärkeä aihe, joka oli meidän pääasiallinen äh, johtopäätöksemme. Me päätimme neuvoston ja komission kanssa, että kaikki kaikki säädökset, jotka liittyvät energian säästöön asunnoissa, kaukolämpöön, joka on sekä kohesiorahastossa että EAKRssä. Se, tämä teksti luonnostellaan ja käytetään sana, samaa sanamuotoa, jotta vältytään sekaannuksilta ja erilaisilta tulkinnoilta. Samat maininnat, samat säädökset näissä kahdessa rahastossa – nämä siis tärkeimpinä tekijöinä. Ja sitten vielä lopuksi eh, ehkäpä seuraava trilogi keskittyy yhteisiin indikaattoreihin, niin kuin Jan mainitsikin aikaisemmin. On tärkeää, että päätetään tästä yhdessä komission kanssa aikaisemmassa vaiheessa, koska se vaikuttaa sekä kohesiorahastoon ja sitten EAKRn eh, e niin kuin sanoimme eh, viime kerralla, meillä on eh, joko delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset. Ja toivon, että parlamentti puolustaa edelleen eh, sitä, että meillä olisi täytäntöönpanosäädökset, joka on joustavampi komissiolle, ainakin siinä mielessä, että jos päätetään, mikä on hyvä, joko delegeerut säädökset tai niin täytäntöönpanosäädökset, että neuvosto on edelleen jakautunut tässä, koska monet jäsenvaltiot vastustavat sitä, että tulee liikaa delegoituja säädöksiä komissiolle. Tämä on sellainen asia, joka pitää selkeyttää vielä. Ja sitten lopuksi vielä seuraavat, seuraava trilogi 27 helmikuuta me ehdotimme seuraavaa trilogia seuraavan Strasbourgin istunnon aikana. Sitä ei hyväksytty, koska komissio ja neuvosto ovat muissa asioissa, mutta maaliskuun loppuun mennessä, kun katsotaan nyt realiteetit, ei ole mitään ristiriitoja eikä jakolinjoja eri aiheissa maaliskuun loppuun mennessä tämä asetus saadaan päätökseen ja silloin se odottaa vain hyväksymistä. Mistään ei keskustella ennen kuin kaikista on sovittu. Kiitoksia kovasti. Haluaako Cornelia kommentoida tätä? Sinä olet aina varjoesittelijä. Ja zunächst erstmal vielen Dank nochmal für die Darstellung. Ensinnäkin kiitos tästä alustuksesta. Ilman muuta me tuemme Connecting Europe-asiassa esittelijä. Siinä tarvitsemme tiukkaa linjaa. Emme saa nyt luopua vaivoin neuvotellusta kannastamme. Tietysti kompromissin on löydyttävä, mutta peruslähtökohtamme tulee olla, että tästä pidetään kiinni, ja tätä pidän minäkin tärkeänä. Ja sitten huomio joka liittyy ylipäätään uusiutuviin energiavaroihin ja energiatehokkuuteen. On oltava riittävän varovainen, ettei nyt ota erilaista kantaa tähän asiaan eri rahastoista puhuttaessa. On erittäin tärkeää, että äänestykset ovat selkeitä kaikkien rahastojen osalta. Emme voi myöskään enää paeta neuvotelun kannan taakse. On erittäin tärkeää, äärimmäisen tärkeää todella tukea uusiutuvien energialähteiden ja yhdistelmiä. Parempi on, että keskustellaan ja keskustellaan asiasta, mutta loppujen lopuksi saadaan aikaan sitten hyvä, tyydyttävä lopputulos. Ja PK-yritykset ovat neuvotteluissa olleet usein otteeseen esillä. Miten ne huomioidaan, on syytä tätäkin vielä tarkastella. Me olemme painottaneet sitä, että PK-yrityksiä tulee painottaa riittävästi ja tätä emme todellakaan saa unohtaa. Muutoin ei tässä mitään lisättävää ole. Voin täysin tukea esittelijän puheenvuoroa. Kiitoksia. Ja sitten ähm, Lyhyesti onnittelut edistyksestä. Minun näkökohtani on se, että kohesiorahasto ja tavoitteet, jotka parlamentti on tuonut mukaan yhteistuotannolle asuntosektorilla. Me annamme valtavan panoksen siihen, mitä komissio on muotoillut 2020 tavoitteissaan. Ja joskus koko kohesiokeskusteluissa tulee huomio, että ei pitäisi saada enempää joustavuutta ja niin edelleen. Mutta jos tässä nyt katsoo, mitä tässä salkussa tapahtuu herra Oettingerin salkun osalta ja Heidegardin salkun osalta, mihin, mitä teemme, mihin keskitymme. Tästä pitäisi enemmän viestiä. Neuvottelette, mutta myöskin viestitte. Annetaan ihmisten kuulla, että parlamentti on todella halukas käyttämään enemmän kuin aiemmin kohesiorahoja. Tässä 2020 pääarkkitehtuurissa, jossa meillä on integroitu lähestymistapa koska tätä parlamentti tekee. Jos saadaan joskus viestejä, että halutaan vapaata liikkumatilaa EK, EAKRssä, niin se osoittaa meidän sitoumuksemme. Ehkäpä kun trilogit menevät askel askeleelta, niin on mahdollisuus näistä kohdista viestiä. Lähettää vahvaa viestiä lopulle parlamentista. Uh, thank you. Kiitoksia. Ennen kuin ähm, annan puheenvuoron äh, komissiolle, Peter Bergeritselle, äh, voisitteko vielä toistaa nämä argumentit, jotka kuulimme ajatellen äh, yleisasetusta ja kovarasta trilogissa, mitä tuli tähän Akiin ähm, Meillä on ollut myös ongelma siinä, että tähän vesi asetuksen tulee tiettyjä lisäyksiä siinä ei jätetä ulkopuolelle tietyn tyyppisiä investointeja. Tästä haluaisimme kuulla tarkemmin. Kiitoksia. Ensinnäkin sanoisin nopeasti, että olen aivan samaa mieltä kuin esittelijä trilogin edistymisestä. Mitä tulee sitten sekä vesialaan että jätealaan. Johtopäätökset olisivat, että ehkäpä aikomuksena parlamentilla ei, se ei välttämättä tule esiin tässä sanamuodossa. Molemmissa tapauksissa EUn lainsäädännössä sekä vesipuitedirektiivissä että jätedirektiivissä siellä on puitteet kaikille investoinneille näillä sektoreilla. Mitä tulee komissioon, se ei ole ongelma, jos jäsenvaltio jo täyttää useimmat vaatimukset ja haluaa mennä pidemmälle, mutta komissiolle huolena olisi se, että jos jossakin jotenkin me loisimme tämän rinnakkaisen polun, joka ei ole nykyistä lainsäädäntöpuitetta osana nyt investoitaisiin vesisektorille niin, että ei oltaisi joen hoito ja tämän, vesidirektiivin puitteissa. Ne eivät sopisi yhteen lainsäädännön kanssa. Me voimme tehdä tämän selväksi, kun laadimme asiakirjaa tässä perustana on yhteisön lainsäädäntö ja sitten sellaiset investoinnit, jotka menevät minimivaatimusten ulkopuolelle, niin se on mahdollista, jos tämä on aikomuksena jäsenvaltiolla. Ja sitten pari seikkaa vain. Tämä kysymys, jos, jossa liitetään tämä eurovälineeseen. Tämä on ainoastaan lainsäädäntötekstin laatimiskysymys. Se ei ole sisältökysymys. se tietenkin vaikuttaa kohesiorahastoasetukseen, koska tämä käsiteltiin CPRssä. Tämä ei ole mikään sisältökysymys, vaan se, on, se liittyy ainoastaan asiakirjan laadintaan. Monissa tapauksissa me, me mietimme tarkkaan, että avataan uudestaan kohesiorahastoa ajatellen näin energiatehokkuutta asuntosektorilla. Tästä täytyy miettiä myös EAKR ja tässä lainsäätäjät ovat aika tiukalla kannalla. Osittain tämä yhteistyötuotanto ja kaukolämpökysymys, ne liittyvät asiaan ja ne ovat jo ne investointiprioriteeteissa ja me varmasti löydämme tähän jonkinnäköisen ratkaisun trilogin yhteydessä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia oikein kovasti. Onko Viktorilla vielä kommentteja? Happy but... Vaikutat hyvin tyytyväiseltä, mutta ehkä puheenvuoro vielä. Ei kovin paljon kommentoitavaa. Minua rohkaisee kovasti herra Bergovicin kommentti. Ja tämä on oikea paikka kiittää Piperia henkilökohtaisesti ja aluepolitiikan pääosastoa tästä kovin rakentavasta tavasta, jolla olemme tehneet työtä, jotta päästään tarvittaviin kompromisseihin, kun tarpeen. Lopullinen johtopäätökseni on sama. Mitä en ole sovittu, niin kaikesta on sovittu. Ja kun tämä tiedetään oikein hyvin ja tunnetaan tarve kompromissille, tämä pitäisi ilmaista ja se pitäisi vahvistaa uudelleen jokaisen kolmen toimijan osalta ja pitäen mielessä fakta, että strategiset asiat, perustavanlaatuiset asiat, niissä parlamentti ja komissio jakavat saman intressin, jos ei jopa samaa visiota. Olen luottavainen siihen, että onnistumme ja käytän myös tilaisuutta hyväkseni. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä. Olen todellakin vaikuttunut tästä hienosta yhteistyön hengestä en nyt uskalla sanoa yhteisestä visiosta, mutta yhteinen lähestymistapa siihen, miten kohesiorahastoa pitäisi käyttää kohesiomaissa seuraavalla ohjelmointikaudella. Peterin viimeiseen kommenttiin olen nyt vieläkin optimistisempi. Kiitos Lambert jälleen ajatuksesta, että täytyy promovoida paremmin sitä, mitä teemme tänään tai nykyään sen osalta, mikä on erityisen keskeistä 2020-strategian osalta? Eh, kiitoksia. Eh, viisat sanovat, että ei pidä nuolasta eh, ennen kuin tipahtaa, mutta meidän täytyy nyt saada tässä vähän komissiota liikkeelle. Mm, totta kai, ja voisin päättää tämän kohdan tällä tavoin. Ja seuraavaksi Riikka Manner, Euroopan alueellinen yhteistyö. Kiitos. Kiitoksia puhemies Euroopan alueellisen yhteistyön kohdalta nämä neuvottelut ovat myös edenneet suhteellisen hyvin nyt Kyproksen kaudella syksyn aikana. Meillä oli itse asiassa kolme neuvottelua. Ja totta kai, jos me haluamme nyt kevään aikana edetä rivakasti ja nopeasti ja jos todellakin on niin että myös yleisasetuksen osalta aikataulu on tiivistymässä ja valmiiksi odotetaan yleisasetuksen jo tulevan maalis huhtikuussa niin on tärkeää että me saamme myös sitten alueellisen yhteistyön osalta myös entistä enemmän näitä sovittuja päivämääriä sitten keväälle. meillä on ensi viikolla yksi neuvottelu ja helmikuulle on tällä hetkellä varattu yksi kokous mutta meidän parlamentin neuvottelutiimi niin on valmis etenemään tämän asetuksen käsittelyn kanssa huomattavasti nopeamminkin Tästä itse teknisestä puolesta voimme todeta, että tosiaan seuraava tapaaminen on maanantaina ja saimme eilen maanantaina käsiteltävät artiklat, jotka tulevat olemaan viisi, kuusi, seitsemäntoista, kahdeksantoista ja yhdeksäntoista Ja toivotaan, että näiden artiklojen kohdalla päästään nopeasti yhteisymmärrykseen ja voimme sitten myös keskustella näiden artiklojen sisällöstä myös valiokunnassa mahdollisimman pian me tulemme keskustelemaan neuvottelutiimin kanssa näistä maanantaina joten vielä en sen enempää voi näitä sisällöltään avata. tähän asti käsitellyistä voidaan todeta seuraavaa eli tosiaan ennen joulua kyproksen kaudella ehdimme käsitellä viisi artiklaa artiklat kaksi jotka koskee euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteiden eri osa alueita artiklan seitsemän joka koskee yhteistyöohjelmien sisältöä artiklan kahdeksan yhteistä toimintasuunnitelmaa artiklan yksitoista näiden toimijoiden valintaa ja artiklan kaksitoista tuen saajia. Ja näiden edellä mainittujen artiklojen osalta voidaan yleisesti todeta että mitään suuria erimielisyyksiä neuvoston kanssa ei ollut eli pääsimme erinomaisesti sopuun ja pystyimme säilyttämään myös Euroopan, tai meidän valiokuntamme antaman mandaatin erinomaisesti mutta edelleenkin odotamme vielä neuvostolta myös näiden jo käsiteltyjen artikloiden osalta tätä neljän, neljän kolumnin dokumenttia jossa myös he nyt käyvät sitten nämä, nämä kohdat läpi ja toivotaan että se vastaa sitä mikä meidän käsitykseksemme jäi noiden neuvottelujen jälkeen. neuvottelutiimi on painottanut parlamentin vaatimuksia ja esimerkiksi valiokunnan monesti alleviivaama tarve vastata puuttuvat rajat ylittävään infrastruktuuriin ja eri rahastojen parempaan koordinaatioon niin on huomioitu erinomaisesti myös neuvoston puolelta ja olemme näistä asioista päässeet hyvin sopuun. totta kai tiettyjen artiklojen osalta olemme hyvin tiiviisti sidoksissa niin yleisasetukseen kuin myös eakrn sisältöihin kuten esimerkiksi urbaanien alueiden määrittelyn suhteen ja tällaisissa kysymyksissä me olemme lähinnä koettaneet varmistaa että tämä neuvottelutulos jota me meidän neuvotteluissamme neuvottelutulos joka sitten saavutetaan näissä etc neuvotteluissa pohjautuu myös soveltuvilta osin saavutettuihin kompromisseihin näissä muissa artikloissa. eli seuraamme hyvin tiiviisti ja odotamme sitten päätöksiä muiden neuvottelujen osalta. valiokunta on myös vahvasti vaatinut kolmansien maiden mahdollisuutta toimia johtavina tai johtavina ohjelman, ohjelman, ohjelmien johtajina näissä eri ohjelmissa ja tästä näytettäisiin saavaa aikaan myös hyväksyttävä muotoilu sitten neuvoston kanssa. Se mikä tulee sitten <clears throat> ihan yhteen yksittäiseen kohtaan, niin artiklassa kaksi kävimme pitkään keskustelua tästä interaktin määritelmästä ja siinä neuvoston osalta pyrittiin jonkun verran sumentamaan tätä nykymääritelmää mitä interactin osalta oli mutta tämänhetkisten tietojen mukaan neuvosto on hyväksymässä parlamentin kannan tässä joka haluaa säilyttää interactin aseman ja määrittelyn sellaisena kuin se on tähänkin saakka ollut. me pidämme sitä tärkeänä ja siinä mielessä myös, myös tämä neuvottelu on edennyt ihan positiiviseen suuntaan. mutta kuten sanottu mitään muita suurempia erimielisyyksiä tähän saakka meillä ei vielä ole ollut ja maanantaina jatkamme tosiaan neuvotteluja ja tulemme silloin paneutumaan enemmän sitten muun muassa tähän investointiprioriteetteihin ja temaattiseen puoleen ja totta kai niissä varmasti käydään paljon keskustelua joka sitten linkittyy voimakkaasti myös keskusteluun yleisasetuksen osalta. Mutta tältä osin ei ole ei ole mitään enempää raportoitavaa ja toivon että seuraavassa valiokunnassa voimme sitten mennä syvällisemmin noihin artikloihin jotka käymme ensi viikolla läpi. Uh, thank you. Kiitoksia Marie-Therese. Merci beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin neuvotteluihin, haluaisin todellakin kiittää Riikka Manneria Eh, oikein hyvästä hengestä neuvotteluissa. Neuvottelut menevät oikein hyvässä yhteistyön hengessä eteenpäin. Eh, monet eh, kysymykset odottavat vielä neuvottelujen loppua. On aivan totta, että Mm, sillä tavoin, miten mennään eteenpäin tuossa yleisasetuksessa. Me menemme eteenpäin myös. Tässä tarvitaan koordinointua alueellista yhteistyötä muiden rahastojen kanssa, mutta haluaisin painottaa tässä erityis ominaisuuksia, joita on alueellisella yhteistyöllä. Tällä tavoin voidaan tosiaankin säästää ja otetaan huomioon myös alueiden kilpailukyvyt erittäin tärkeä näkökohta on myös monivuotinen rahoituskehys ja siitä käytävät neuvottelut. Meillä oli rajat ylittävien tahojen kanssa yhteen kokous. Ja tässä tulee esiin paljon riskejä kohesiopolitiikkaa ajatellen, myös alueellista yhteistyötä ajatellen. Voi olla, että me joudumme näiden neuvottelujen uhriksi ja meidän pitää olla tietoisia siitä, että meidän pitää lähteä siinä liikkeelle sekä koheesiopolitiikassa että alueellisessa yhteistyössä, jotta me voimme puolustaa omaa budjettiamme, mm, joka viime ehdotuksessa sitä leikattiin 25 prosenttia ja nyt meidän täytyy herättää kaikki edustajat, jäsenvaltiot ja tällä tavoin he tietäisivät tästä politiikasta eh, siitä, minkälaista lisäarvoa on kohesiopolitiikalla ja miten tärkeää tämä on myös imagon kannalta EUlle ajatellen kansalaisia, koska eh, tästä eh, budjettivaliokunnan puheenjohtaja puhui meille näistä kysymyksistä ja ne ovat todellakin erittäin hälyttäviä. Kiitos. Ei, Ei tähän ole paljonkaan lisättävää Mari-Teresin puheenvuoroon olemme neuvotteluissa, jotka menevät kovasti eteenpäin. Joskus siihen menee aikaa, mutta tällähän tavalla se menee. Meidän eh, täytyy kiihdyttää vauhtia, jotta pääsemme loppuun. Ja nämä ovat eh, sellaiset neuvottelut, joissa pitää ottaa huomioon varsinkin rahoitusnäkymät. Sehän on huolestuttava tilanne, joka edessä on jokainen hallitus, jokainen valtio. Siinä pitää olla yksimielisyys ja jokaisella on omat, omat jakolinjansa ja omat linjansa, että mihin ei voi koskea ja mihin voi. Ja tässä alueellinen yhteistyö on erittäin tärkeä politiikan ala, jossa saa paljon lisäarvoa. Erittäin hyvä asetus, hyvät tavoitteet, mutta se pitää pystyä myös panemaan. Kiitos. Kiitos. Ja Jens Nilsson. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja tai rouva puheenjohtaja. Voin lukea optimismia tästä Rikkomandarin raportista, että neuvottelut menevät hyvin. Kysymys, joka käsittelee makroalueita, makroalueellisia strategioita, siitä minulla on kysymys. Sellaisiahan meillä Euroopassa on, joka puuttui eilisestä raportista, että siellä se yhteys tulee hyvin selväksi, että alueelliset ohjelmat olisivat mukana ja antaisivat panoksensa siihen, että makroalueelliset strategiat myöskin rahoitetaan ja toteutetaan. Onko tässä ohjelmassa sama asia, että olisi yhteys näihin makroalueellisiin strategioihin? Jan Olbricht. Yes, I just wanted to... Voin yhtyä sen, kollega juuri sanoi. Tämän muissa kokouksessa oli myös paikalla komission edustaja, joka totesi, että on varsin mielenkiintoista e, e, katsoa, mitkä summat saadaan e, mikroalueiden käyttöön. Ja tämä on mielenkiintoista, kun puhutaan näistä raja-alueista. Katsoisin, että mikroalueille ei ole rahoitusta on olemassa kuitenkin mahdollisuus hyödyntää Interreg b ja siinä eh, organisatoristen elementtien tukikohtaa. Ja kun puhutaan rajat ylittävyydestä, niin joko makroalueet otetaan mukaan ja silloinhan tilanne muuttuu, koska puhutaan eh, pienistä prosenteista, tai sitten eh, mennään niillä linjoilla, että tässä nimenomaan saadaan lisäarvoa yhteistyölle, mutta rahoitusta ei. Ja komission kannasta tämän tulee tulla ilmi, koska muutoin tämä asetus on hankalassa tilanteessa. Jos esimerkiksi makroalue huomioidaan, niin sitten ei jäljelle jää mitään rajat ylittävään yhteistyöhön. Lambert van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Riikka, kuuleeko Riikka minua? Kuuluuko? Hyvä. Eli tästä eh, budjettikysymyksestä. Uskoisin, että meidän eh, se, se tapa, jolla keskustelimme siitä ei, eilen Irlannin puheenjohtajakauden eh, keskustelussa sanottiin, että halutaan kunnioittaa parlamentin kantaa ja tältä osin me e, puhuimme viidestä prosentista, viisi prosenttia budjetista, e, ja minun mielestäni meidän ei pitäisi liikkua tästä laisinkaan. Ja mikä e, tulos nyt sitten onkin makrossa viisi prosenttia kokonaisuudesta. Kun puhutaan prioriteeteista, meidän pitää tässä, tässä pitäytyä, koska me haluamme mennä kunnolla eteenpäin, kun puhutaan rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tämä alueellinen yhteistyö on sellainen, että siinä voi saavuttaa paljon. Niin kuin eilen keskustelimme tuossa älykkäässä erikoistumisessa, Eurooppa voi saada aikaan paljonkin paremmalla yhteistyöllä. Meillä on ollut erilaisia ohjelmia tässä suhteessa. Ja eh, tällä on paljon eh, suurempi vaikutus kuin monet ajattelevat. Me emme tarvitse uusia instituutioita ja toimielmiä. Me tarvitsemme parempaa eh, yhteistyötä näiden klustereiden välillä, jotka voivat nopeasti saada mitään aikaiseksi. Tämä on siis alueellista yhteistyötä parhaillaan. Meidän pitäisi pyrkiä tähän 5 prosenttiin. Tämä on tärkeää, niin kuin Jan sanoi ja sinäkin aikaisemmin jos halutaan äh, olla johtavassa asemassa tässä äh, kun puhutaan äh, yhteistyöstä isommilla alueilla, makroalueilla, makroalueelliset strategiat, siinä pitää lähteä alhaalta ylöspäin alueilla, näillä suuremmilla alueilla. Ja olemme joskus nähneet, että aloitteet makroalueille ne eivät lähde aluepolitiikasta, vaan ympäristöstä tai muualta. Minun mielestäni se on väärin. Tässä pitäisi pitää integroitu lähestymistapa meidän asetuksemme kautta ja siitä syystä me tarvitsemme tämän 5 prosenttia. Meidän ei pitäisi siitä luopua. Muussa tapauksessa voin sanoa, mitä tapahtuu. 15 vuoden kuluttua meillä on 15 makroalueellista aluetta, makroaluetta, jossa maat tekevät yhteistyötä ja vastaus on, että me emme tarvitse enää aluepolitiikkaa, koska me kehitämme näitä makroalueita. Miksi meillä sitten olisi tuolla maiden sisällä välineitä, jotka auttavat onkeja. Mutta monet sanovat, että tarvitaan ensimmäisessä vaiheessa aluepolitiikkaa, mutta nyt me panostamme näihin makroalueisiin. Tämä on aika huono kehitys, jos mennään pelkästään siihen suuntaan. 5 prosenttia, sen puolesta me taistelemme ja näin annamme selkeän pohjan integroivalle yhteistoiminnalliselle Euroopalle. Niin. Kiitos. Thank you. I, I don't see any other... Kiitoksia. Tässä ei nyt näin muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyytäisin komissiota puhumaan. Yes, th- thank you. Kiitos Ensin haluaisin kiittää esittelijää työstä, jota hän tekee valiokunnassa eteeseen. Asetus on varsin tekninen, monimutkainen, siinä on erilaisia linkkejä ja lähestymistapa on yksityiskohtainen, koska pienilläkin muutoksilla saattaa olla erilaisia ohjelmavaikutuksia. Katsoimme, että tässä on kaksikin haastetta ja ne esittelijäkin mainitsi. Ensinnäkin kuinka huomioidaan yhteisperusasetuksen, varsinkin mitä tulee ohjelmointiin, ja sitten keskustelut, jotka käydään eh, näihin yhteistyövälineiden suhteen. Ja tästä on käyty monimutkaisia keskusteluja neuvostossa ja voi hyvin kuvitella, että tässä asiassa ei ole helppo löytää ratkaisua. tärkeää on kuitenkin, että päädytään oikeanlaiseen ratkaisuun. Sillä on erityyppisiä välineitä. Aipa. Ja on erittäin tärkeää CPC-ohjelmassa ohjelmissa nämä saadaan kunnolla toimimaan. Ja kun tarkastellaan näitä makroaluestrategioita, niin selvää on, että komission kanta on sellainen, että uusia varoja ei tulisi makrostrategioille tulisi enää määrätä koska tällöin puhutaan yhteistyövälineestä, joka on vapaaehtoisuuteen pohjautuva jäsenmaat, alueet e, tietyn alueen tiimoilta e, tapaavat yhteistyö kyllä on tärkeää, mutta olemassa olevat välineet, kun puhutaan tärkeistä ohjelmista, rajat ylittävistä ohjelmista, ne tulisi e, käynnistää. Mutta tietysti paljon riippuu eri maiden tilanteesta eri alueilla. Eli jotta tätä makro, makro aluestrategiaa voi tukea, tarvitaan vahvaa kohesiopolitiikkaa. Ja tässä voimme yhtyä näkemyksiin, jotka täällä valiokunnassa on esitetty. Eli parhaiten tähän päästään, jos on vahvat Eli saadaan riittävät varat kohesiopoliittisista ohjelmista. Tällä tuetaan myös näitä makrostrategioita. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Riikan kommentit. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia näistä kaikista hyvin rakentavista kommenteista joita esititte ja haluan myös kiittää kovasti varjoja kaikesta työstä mitä olette tässä tehneet neuvottelujen lomassa ja niiden edistämiseksi ja kiitoksia myös komissiolle erinomaisesta yhteistyöstä tämän ets asetuksen osalta. mitä tulee tuohon rahoituskehyksiin ja budjettiasiaan niin olen täysin samaa mieltä mitä kollegat täällä mainitsivat. parlamentti ja valiokuntahan tässä omassa äänestyksessään vaati vahvasti sitä seitsemän prosentin budjettiosuutta näille ets ohjelmille ja toki olen vahvasti sitä mieltä että tässä täytyy pysyttäytyä ja toivon että myös muut muiden asetusten esittelijät tukevat tätä linjaa ja olen hyvin iloinen lambertin näkemyksistä joilla hän puolsi tätä vahvaa rahoitusosuutta tälle alueelliselle yhteistyölle. voin täysin allekirjoittaa kaikki perustelut joita täältä, täällä kuultiin aikaisemmissa puheenvuoroissa toki jos koheesiopolitiikka ja sen rahoitus kovasti leikkaantuu niin varmasti voi olla että alueellinen yhteistyö joutuu kärsijän asemaan mutta näen että nimenomaan parlamentin, etu olisi se että me puolustaisimme tätä yhteisessä rintamassa koska nimenomaan alueellisilla ohjelmilla on se eurooppalainen lisäarvo ja rooli sen tuojana. Se mitä tulee näihin makroalueisiin, niin oikeastaan tässä artiklassa 7, <clears throat> eli yhteistyöohjelmien sisällössä, sisällön osalta, niin olemme käsitelleet myös näitä, näitä makroalueita ja minun näkemykseni ja myös se valiokunnan näkemys äänestysten jälkeen oli se että makroalueille makrostrategioille ei sinällään osoiteta erillistä rahoitusta vaan ne toimivat nykyperusteisesti eli tämmöisinä alustoina yhteistyölle. mielestäni tätä linjaa voimme tukea myös edelleen ja siinä mielessä allekirjoitan täysin tuon komission kommentit tähän liittyen. mutta tällä hetkellä se oikeastaan se tekstimuoto, jonka olemme artiklassa seitsemän nyt neuvoston kanssa hyväksyneet tai päässeet kompromissiin, niin käytännössä se vaan kehottaa kehittämään näitä makroaluestrategioita yhteistyö, yhteistyöalueina ja, ja tarkentamaan ehkä niiden roolia, mutta sinällään rahoitukseen ei puututa tässä, eikä rahoituksellisia elementtejä olla tuomassa osaksi näitä makroaluestrategioita kiitoksia tosiaan näistä kommenteista ja jatketaan keskustelua sitten seuraavassa valiokunnassa näiden osalta. Kiitoksia. Ja nyt siirtyisimme kohtaan 14. Ja tästä sitten Joachim. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. No, jatkan kuitenkin saksaksi. Sen jälkeen kun nyt on, siis Kyproksen aikana ei päästy valitettavasti kovin paljon eteenpäin EAYY-asetuksessa, niin meillä oli viime vuonna jo kontakteja Irlantiin puheenjohtajamaana. Ja siinä minun nyt täytyy sanoa, että nyt on eri ääni kellossa. Kuultiin ministeriltä eilen, että hän yrittää jo helmikuussa saada EAYY-asetuksesta neuvostossa yhteisymmärryksen Eilen valiokunnan kokousta edeltäen minulla oli mahdollisuus puhua hänen ja hänen työntekijänsä kanssa. Ja tässä välin sitten äh, neuvostossakin on työryhmätasolla käsitelty yy asetusta Minulla on epävirallisesti nyt joitakin tietoja. Siellä keskustelut keskittyvät jo siihen niin kuin ajattelimmekin jo erityisesti tähän lupamenettelyyn, että mikä se määräaika on. Jotkut ajattelevat, että se hiljainen hyväksyntä on kuusi kuukautta, sen pitäisi riittää, niin sitten jokaisella lupaviranomaisella pitäisi olla tarpeeksi aikaa ottaa siihen kantaa, ja tässä nyt pitäisi mitään kikkoja jättää käyttöön, että sitä keinotekoisesti pidennetään. Raja-alueelta voidaan nähdä, miten suuri intressi EAYhyn on ja miten se on kasvanut erityisesti nyt, kun EAYY-asetusta on muutettu niin, että voidaan äh, saada rajan ylittäviä mahdollisuuksia lisää ja että he näkevät tämän oikeudellisena välineenä, joka, jonka puitteissa voisivat organisoida tulevaisuudessa Lupamenettely on yksi asia, hiljainen hyväksyntä sitten toinen asia on se, että neuvostojäseniltä ja neuvostojäsenien ilmaisuista tulee tämä epäilys esiin, että, että EAYYn kautta sitten jotain raja-alueelta otettaisiin pois näitä toimivaltuuksia Näitä pelkoja on valtiossa, jotka joko ovat keskusjohtoisia tai sitten valtiossa, jos EA-yhtymiä ei ole niiden raja-alueilla, niin se tulee näitä huolenaiheita, mutta tästä ei ole kyse. Sitten joissakin, joistakin neuvoston jäsenestä tuli se viite esille, että jos jäsenvaltio tai jos jäsenvaltion alueella perustetaan EAYY, ja sitähän on laajennettukin, että sitten EA YY, jossa on raja, raja-alueita EUn ulkopuolelta, jos tällaisia voidaan rakentaa perustaa, niin siellä sitten voisin, voitaisiin ottaa kaksi lisävaltiota mukaan, niin se on asia, jota voidaan helposti neuvotella. Mitään siis ylittämättömiä esteitä ei ole. Ja mielestäni se, mitä ministeri Haulin täällä eilen sanoi, että hän helmikuussa tämän ottaisi esityslistalle neuvostossa, niin eh, siellä varmaan yhteisen kantaan päästään. Ja maaliskuun trilogipäivämäärästä on sovittu jo kahdesta ensimmäistä joten toivon, että tämä asetus vielä nyt sitten ensimmäisen, ensimmäisen puolivuos, ensimmäisen puolivuoden aikana saadaan eteenpäin. Tässähän ei ole kyse rahasta, kyse on oikeudellisesta välineestä, Eli tätä voidaan viedä eteenpäin riippumatta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä ehkä ihan nyt lyhykäisyydessään tällä erää. Uh, thank you, I don't... Kiitoksia. En tiedä, haluaako kukaan kommentoida tai esittää kysymyksiä. Pyytäisin uh, siis komission näkemystä tästä asiasta. Niin, uh, minun mielestäni Aivan kuten esittelijä sanoi, puheenjohtajavaltio ponnistelee aivan erityisesti, jotta saisi nämä neuvottelut neuvostossa päätökseen neuvottelumandaatin puitteissa. Tähän on mahdollisuus helmikuussa. Ja sitten neuvottelut voidaan aloittaa, mutta tämä on hyvin tekninen alue ja e, siinä tarvitaan e, riittävästi aikaa näihin keskusteluihin, e, mutta jos aika on käytössä, niin silloin voidaan kyllä päästä eteenpäin niin, että se noudattelee myös muita paketin osia. Kiitoksia. Irlannista ei näytä kukaan olevan täällä paikalla. Haluaako neuvostosta joku muuten kommentoida? Jos ei, niin luotamme sitten komission antamiin, antamiin tietoihin. Ja ja sitten Lambert. At the end of our, our, our debates on... Kun nyt keskustellaan kaikista oikeusvälineistä, voitteko kertoa valiokunnalle meidän mahdollisuudestamme mennä täysistuntoon? Tiedättehän, kaikki tietysti riippuu lopulta rahoituskehyksestä, mutta joka tapauksessa Voitteko kertoa meille, että miten mandaattimme perusteella, koska oli selkeä neuvottelumandaatti, miten tämä saattaa mennä eteenpäin? Onko kaikki jumissa täysistuntoon menon osalta vai miten tämä on? Voitteko lyhyesti kertoa, mikä saattaisi olla seuraava askel? Koska oli hyvin positiivinen lähestymistapa meillä. Ollaan saamassa sopimusta ja sitten saataisiin se laajemmassakin keskustelussa, koska me emme menneet täysistuntoon. Miten mahdollisesti seuraavat askeleet, miltä ne näyttävät? The situation, eh, Niin eh, käsittääkseni tilanne on seuraava. Eh, meillä on viime vuoden päätös kesältä puheenjohtajakokouksen päätös. Sen mukaan on aivan selvää, että valiokunnat eivät voi mennä täysistuntoon ennen kuin hyväksyntä saadaan parlamentista ajatellen monivuotista rahoituskehystä. Meidän kantamme on se, että meidän pitää mennä mahdollisimman nopeasti olla valmiina silloin, kun on mahdollisuus mennä täysistuntoon. Me emme tiedä, miten pitkään neuvottelut kestävät, niin kuin kuulimme eilen puheenjohtajavaltiolta. Se on aika myönteinen. Neuvosto päättää 8., 9. tai 7. 8. helmikuuta ja neuvottelumandaatti parlamentti ne ottaa sen Mm, hyvin todennäköisesti, kun valmistellaan äh, monivuotisen rahoituskehyksen äh, asetusta. Siihen valmistelu menee äh, pari viikkoa ja sitten parlamentti aloittaa. Ei tässä tiedetä aikatauluja, siihen voi mennä kuukausia, mutta joka tapauksessa myöhemmässä vaiheessa tulevat kaikki eh, tarvittavat menettelyt ja mennään täysistuntoon monivuotisen rahoituskehyksen kanssa. Eh, mutta sillä välin eh, meidän pitää neuvotella, kun olemme saaneet päätökseen neuvottelut, niin palataan valiokuntaan ja saadaan valiokunnan hyväksyntä ja sen jälkeen täysistuntoon. Minä en odota, että tässä mitenkään jäädytetään näitä mahdollisuuksia ajatellen yksittäisiä valiokuntia, että ne olisivat erikseen täysistuntoon näiden asetusten kanssa. Ei siinä ole ajatusta, että odotetaan kaikkia 60 asetusta. Siinähän koko parlamentti on jumissa uskoisin, että kun olemme valmiit, menemme täysistuntoon ja se riippuu neuvottelutuloksista, menemmekö täysistuntoon ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä eh, riippuu tietenkin meistä. Ja saattaa tulla sellainen vaihe, jolloin meidän täytyy sopia keskenämme valiokunnassa, eh, menemmekö koko paketin kanssa. Se se riippuu meistä, eli kaikki nämä alueelliset ja ETC-kysymykset, alueellisen yhteistyön kysymykset vai mm, ehkä ensin tämä yleinen asetus ja pari muuta, mutta parlamentin parlamentissa meillä on aika lailla vapaat kädet mennä heti, kun olemme valmiita niin täysistuntokäsittelyyn näissä asioissa. Mm, niin tämä on käsittääkseni myös valiokunnan näkemys silloin, kun meidän täytyy keskustella muilla parlamentin hallintotasoilla. Varmasti sihteeristö on samaa mieltä, että me olemme valmiita täysistuntokäsittelyyn You are working in line to get... Kiitoksia. Me yritämme tietysti saada tuloksia ja saada vakaa pohja tälle politiikalle tässä oikealla tavalla. Kuulin, että muut valiokunnat eh, menevät mandaatin kanssa täysistuntodebattiin. Maatalousvaliokunta on eh, äänestänyt ja he haluavat sitten mandaatin ja heillä on laajan kirjan keskustelu. He noudattavat toista linjaa. Meidän pitäisi olla näkyvillä pyrkimyksemme kanssa, työmme kanssa, myöskin täysistunnon suhteen aina kuin mahdollista. Koska kuten tiedätte, mielestäni tässä on tehty, saatu aikaan paljon edistystä, kun kuuntelen parlamentin jäseniä siellä täällä mistä tahansa ryhmästä, jotka sanovat, että ehkäpä uusi komissio tulee seuraavalla kaudella, demokratisointi ja uusi komissio, sillä pitäisi olla 2016 vapaat kädet tehdä omat asiansa. He eivät sitten ymmärtäneet, mitä me olemme tekemässä. Me teemme seitsemäksi vuodeksi. Ja me olemme avoimia uuteen 2020-politiikkaan, jos ei lisätä, jos ei mennä siihen keskusteluun ajoissa. Sitten ehkä annamme tilaa ihmisille ajatella suurta osasta budjettia, että 2016 ei voi alkaa keskustelut uudelleen. Se on ihan höpö höpöä. Joten tässä, näissä varsinaisissa puitteissa, joissa teemme työtä, pidetään toisemme tiedotettuina ja yritetään löytää oikea aika, että saadaan sopuja sitten täysistuntoon. Not report. Niin, minä en vielä raportoinut valiokunnalle, mainitsin, että eh, koordinaattoreille mainitsin tämän, eh, nämä oma-aloitemietinnöt, joita valmistellaan meidän meillä pitäisi olla siihenkin jonkinnäköinen ö, toimintamalli, milloin päätämme ja menemme täysistuntoon ja meillä on aika ajoin keskustelu yleensä Strasbourgissa tästä politiikasta ja asioista, joita voisi olla auki omaloitemietinnöt, jos viedään päätökseen se, mikä nyt on auki. Uskoisin, että Niin olisi hyvä saada päätökseen oma mietinnöt, joista päätetään mm, ennen kauden loppua. Ja nyt voinkin päättää tämän kokouskohdan. Meillä on vielä yksi lausuntoluonnoksen käsittely. Niin enkä antanut puheenvuoroa. Anteeksi tässä nyt. Anteeksi vaan. Niin Lambertin puheenvuorosta vain voin tukea sitä. Eli ehkä väliaskeleena täysistuntoon menossa täällä varsin monet kollegat jotka eivät muutoin näitä rakennerahastokysymyksiä kovin paljon käsittele, kysyvät, mitä te puuhaatte. Ja kun seuraa esimerkiksi Akrin käsittelyä tai kalastusvaliokunnan käsittelyä, niin siellä melkeinpä voidaan sanoa jo sotaa käytävän maanviljelijöiden kysymyksestä ja on hieman outoa, että täällä ollaan vähän tällä tavalla niin kuin ei mitään ja muut jo ihmettelevät. Ja sitten jos on valmis lopputulos, kun mennään täysistuntoon, sanotaan, että no niin nyt sitten riittää, kun sanotte kyllä tai ei, niin saatammekin kohdata keskusteluja, joita emme tarvitsisi, sillä 40 prosenttiahan kuitenkin rakennerahastot muodostavat kokonaisbudjetista, ja hyvä olisi jo etukäteen ehkä täysistunnossa asia esiin tuoda, jotta muutkin kollegat saisivat ainakin tietoa asioista ja voivat sitten antaa siunauksensa eh, meidän työskentelyllemme ja voimme sen sitten saattaa päätöksen. Niin kuin tiedät, Joachim, meillä on tämä erityisväline, joka otimme käyttöön työryhmän tulevaisuuden kohesiopolitiikasta. Me olemme kutsuneet useaan otteeseen työllisyysvaliokunnan. Meillä oli viime viikolla kokous, jossa oli muiden rahastojen esittelijät Ja kirjeenvaihtoa on myös Pelasin kanssa. Eli tässä on aikomus eh, siihen pyrkiä, mutta yksi tässä eh, yhteistyön koordinointi eh, ja näkyvyys täysistunnossa, jos meillä on 90 tai 89 prosenttia yleisasetuksesta täytty, niin voimme mennä. Mutta meidän täytyy nyt odottaa ja tehdä tehtävämme neuvotella mahdollisimman nopeasti ja odottaa päätöksiä myös huippukokouksesta. Ja katsotaan, mikä voisi olla parlamentin kanta ja sitten teemme päätöksen, miten menemme eteenpäin. Minä en haluaisi tässä mainita tai Eh, mitenkään spekuloida, mutta minä itse tätä mietin, mutta tässä voidaan valita, menemmekö eh, yhden eh, käsittelymenettelyyn vai ensimmäiseen käsittelyyn. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten suhtaudumme täysistuntoäänestykseen, mutta meidän täytyy jatkaa keskustelua myös koordinaattorien kesken. Jälleen kerran toivoisin, että Rova Vitseva tulee aikaisemmin kuin tässä on ajateltu. Uskon, että 15 minuutin kuluttua voimme aloittaa hänen kohtansa, mutta Riikka Manner, uusiutuvan energian nykyiset haasteet ja mahdollisuudet EUn energian sisämarkkinoilla. Riikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja käyn tämän sisällön aivan lyhyesti ja tiivistäen läpi. tosiaan kyse tästä lausunnosta Lausunnossa on näistä uusiutuvista energianlähteistä ja niitä koskevista haasteista ja mahdollisuuksista. Ja tämä on tosiaan lausunto teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunnalle. On tärkeää, että näihin uusiutuvan energian kysymyksiin suhtaudutaan hyvin vakavasti ja niitä, niitä pohditaan myös täällä aluekehitysvaliokunnassa koska nimenomaan aluekehitykselle eri alueille euroopassa ja erityisesti myös syrjäisillekin alueille niin nämä uusiutuvan energian mahdollisuudet ja uusiutuvan energian hyödyntäminen niin on iso, juttu ja sen, avulla varmasti voidaan myös luoda paljon niitä uusia työpaikkoja tulevina vuosina. No, ensinnäkin tässä lausunnossani olen halunnut painottaa tätä rahoituskysymystä. on mielestäni tärkeää että eri koheesiorahoitusinstrumenttien kautta pystymme jatkossa entistä enemmän keskittämään myös rahaa näihin uusiutuvan energian investointeihin. kuten, kuten sanottu niin tätä kautta pystymme myös sitä jatkuvaa kasvua varmasti työpaikkojen muodossa luomaan eurooppaan. on myös tärkeää että me pystymme yhdistelemään näitä eri rahoitusinstrumentteja ja pystytään myös hyödyntämään esimerkiksi horisontti kaksituhatta kaksikymmentä ohjelman roolia samalla tavalla kuin panostamaan hyvin paljon myös ihan tähän ruohonjuuritason tutkimukseen ja kehityshankkeisiin tässä eurooppalaisen uusiutuvan energian alan kehittämisessä. totta kai myös sitten yksityisen rahoituksen rooli on hyvin tärkeässä roolissa ja toivon että myös sitä puolta pystytään parantamaan meillä on muun muassa elena rahasto ja samoin kuin älykäs energiahuolto ohjelma jo olemassa ja toivottavasti myös nämä pystyvät paremmin vastaamaan myös näihin uusiutuvan energian haasteisiin. ylipäätään euroopassa mielestäni on tärkeää eri alueilla että me pystymme säilyttämään ja lisäämään meidän omaa energiaomavaraisuuttamme. ja tällöin nämä uusiutuvan energian lähteiden hyödyntäminen on tärkeässä roolissa. mielestäni on aina parempi että me pystymme käyttämään eurooppalaisia energialähteitä mieluummin kuin tuomaan euroopan ulkopuolelta sitten esimerkiksi kivihiiltä tai muita fossiilisia energiamuotoja toisaalta meidän pitää myös huomioida jokaisen jäsenvaltion ja jokaisen alueen omat erityispiirteet ja sen takia me emme voi noudattaa täysin samanlaista uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla alueilla. tässä lausunnossa haluamme myös korostaa bioenergian tärkeyttä erityisesti näillä harvaan asutuilla alueilla ja maaseutualueiden energiahuollon talouskasvun ja elinvoiman kannalta No sen lisäksi, että me, Euroopan sisällä panostamme ja keskitämme, voimavaramme tähän uusiutuvan energian kehittämiseen, niin emme saa myöskään unohtaa rajat ylittäviä hankkeita uusiutuvan energian osalta. Ja sen takia haluan painottaa myös IPA- ja ENI-ohjelmia ja että myös niiden kautta pystyisimme jatkossa tukemaan tätä uusiutuvan energian kenttää rajat ylittävien hankkeiden muodossa meillä on tulevina vuosina hyvin kovat tavoitteet uusiutuvan energian osalta euroopassa ja jotta me nuo tavoitteet pystymme saavuttamaan niin me myös tarvitsemme pitkäjänteistä energiapolitiikkaa ja toisaalta sellaista politiikkaa joka ei samalla vaikeuta näiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä. tällä hetkellä me teemme ehkä vähän ristiriitaista politiikkaa täällä euroopankin alueella. me asetamme kovia tavoitteita mutta samalla me sitten ympäristöpuolella pyrimme vaikeuttamaan ja rajoittamaan näiden eri lähteiden käyttöä. Ja tässä mielessä toivon että nämä päätökset joita me täällä euroopassa teemme ovat sitten linjassa ja sitä kautta myös luovat niitä positiivisia vaikutuksia aluetaloudelle. tässä muutamia tärkeimpiä pointteja, joita me tässä lausunnossamme olemme halunneet nostaa esille ja toivon, että esitätte näkemyksiänne ja kommentoitte tätä lausuntopohjaa siltä osin. Uh, thank you. I don't know if my... Kiitokset. Evos Markus Piiperin ja Lambert. Markus zit in de stemmingen in, in ITRE over A. Markus on nyt äänestyksissä ITRE-valiokunnassa aiheena CO2-kysymys, jos oikein olen ymmärtänyt. Ja hänen kommenttinsa oli kuitenkin sen suuntainen, että kyseessä olisi tässä oikein hyvä lausunto. Ja varsinkin tässä on huomioitu olemassa olevat rahoitusvälineet – Tietysti sillä on merkitystä, missä päin Eurooppa asuu, ja tällä kaikella on vaikutusta sille esimerkiksi, minkä tyyppistä teknologiaa voi hyödyntää. Ja se ilman muuta on yksi olennaisista kysymyksistä. Toisaalta on myöskin kustannustehokkuuden kannalta tätä asiaa tarkasteltava, niin hän tekin teitte on mahdollista, että haluaa vaikkapa käyttää aurinkoenergiaa esimerkiksi Suomessa, kehittää sen käyttöä. Mutta totta kai ennen kuin tähän ryhtyy, on tarkasteltava asia myös kustannustehokkuuden kannalta. Jos ottaa esimerkiksi tässä nyt Saksan esimerkin, ja tarkastelee eh, vaikutuksia kansalaisiin, niin kustannustehokkuus ilman muuta kuluttajan kannalta ja kansalaisen kannalta on tärkeä asia. Ja tässä myöskin 2020-strategian vaatimukset tulevat huomioiduksi. Eli kannattaa katsoa, että järjestelyt ovat sellaisia, että niihin kansalaisilla on varaa. tähän suuntaan menevää tarkistusta ollaan myöskin tässä laatimassa. Ja toisaalta tutkimuksen ja kehityksen välinen yhteys tähän halutaan myöskin huomioida. On muistettava, että Eurooppa on johtoasemassa esimerkiksi tuulienergian käytössä ja kehityksessä mutta tärkeää on, että emme tästä johtoasemastamme e, joudu luopumaan esimerkiksi, että kehitys siirtyy vaikkapa Aasiaan. Eli tämä linkki strategia 2020-strategian on erittäin tärkeä ja sen hän tekin ja mainitsitte. Sitten Smart Grids-asia. ja hajauttaminen tässä yhteydessä – on ymmärrettävä, että verkostot, verkot eivät välttämättä pysty hyödyntämään eh, jollain alueella syntynyttä ylijäämää siirtämään sitä toisaalle käyttöön. Tähän törmäämme myös Alankomaissa. Esimerkiksi meiltä saattaa jäädä talteen eh, eh, tuulienergiaa, mutta sitä on sitten hankala siirtää toisaalle käyttöön. Ja tähän asiaan ehkä kannattaisi puuttua. Joskus paineet verkossa tietyllä alueella ovat niin kovat ja koko verkko kaatuu. Ja tähän on myöskin kiinnittävä huomiota, eikä välttämättä uhkana, vaan mahdollisuutena jatkokehitykselle ja investoinnille. Eli ehkäpä löytyy tapa ratkaista nämä kysymykset ja smart grids-asioita. Ehkä kannattaa yrittää hyödyntää myöskin hajautetummalta pohjalta. Smart grids-teknologia on asia, joka tietysti tarvitsee paljon IT-osaamista ja hallinnon resursseja. Ja tässä yhteydessä on syytä mainita eh, toinenkin mietintö, joka eh, oli käsittelyssä täällä viime kerralla. Eh, yhteyksiä tähänkin on, mutta joka tapauksessa kiitokset tästä esityksestä. Kiitoksia Stavrakakis. Kirja Proevren. Ja sinä, Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Nigoyen Beres ei päässyt tänne eh, paikalle. Hän on eh, Chiilessä ja hän on siellä Eurooppa-Chile yhteisparlamentaarisessa kokouksessa. Eurolaattiin kuudes kokous ja siitä syystä hän pyysi minua antamaan kannanottonsa Riikka Mannerin lausuntoon. Aivan henkilökohtaisestikin haluaisin esittää valmistelijaa onnitella erinomaisesta työstä. Uusiutuvat energiat parantavat Euroopan unionin mahdollisuuksia, samoin kuin kilpailukykyä. Näin syntyy uutta innovaatiota ja teollisuuden aloja ja äh, se helpottaa myös pk-yrityksiä. Äh, uusiutuvat energialähteet äh, auttavat myös vähemmän kehittyneitä alueita ja tässä autetaan EUta myös sen energiaomavaraisuudessa. Näinpä meidän pitää vahvistaa uusiutuvia energianlähteitä ja painottaa kehitystä, tutkimusta ja innovaatiota. Siitä syystä kohesiopolitiikan pitää vahvistaa, eh, sitä pitää vahvistaa vielä eh, vahvemmalla budjetilla seuraavalla kaudella. E, alueilla pitää olla riittävästi joustoa myös, jotta päästään tavoitteisiin 2020 ja tällä tavoin saadaan aikaan myös e, niin, että päästään tavoitteeseen 2050. Tässä mm, otetaan huomioon myös rajat ylittävät yhteydet. Ne ovat erittäin tärkeät, jos halutaan päästä eteenpäin yhtenäismarkkinoilla ja sovittaa yhteen uusiutuvat energiamuodot. Tässä on tärkeää myös vahvistaa Elena-rahastoa. Älykäs energiahuolto Euroopassa, sitä voitaisiin käyttää myös uusiutuvassa energiassa Tällä tavoin ähm, Rova Irigoyen aikoo, aikoo esittää äh, useita tarkistuksia äh, tähän äh, lausuntoon. Kiitoksia. Uh, very much. I don't know. Kiitoksia. Haluaako kukaan puhua vihreiden nimissä? Anteeksi, minulla on täällä François Alfonsin puheenvuoropyyntö vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jean-Jacques Pisep on vastuussa meidän ryhmässämme. Pyysi minua välittämään hänen kantansa. Painotetaan tämän mietinnön tärkeyttä tällä tässä vaiheessa, jossa EUn tavoitteet ja todellisuus ovat ristiriidassa, kun puhutaan uusiutuvista energiamuodoista – nyt meidän täytyy eh, antaa vastaukset myös kriisiin, jotta päästään tavoitteisiin. Meidän eh, ekologistiryhmämme on erittäin kiinnostunut näistä kysymyksistä ja energiakehityksestä. Olen samaa mieltä Lambertin kanssa näistä eh, investoinneista, joita pitää tehdä verkkoihin, jotta voidaan hyödyntää yhä paremmin uusiutuvat energiamuodot. Tiettyä potentiaalia on, sitä on valtavasti, sitä ei vielä käytetä hyväksi, ja siinä tarvitaan investointeja, siinä pitää olla julkisia rahastoja rohkaisemassa. Yhteisrahoitus on tietenkin tarpeellista, mutta tähän tarvitaan tiettyä varmuutta ja varmuudessa edesauttaa se, että on julkisia rahastoja, varsinkin EU-rahastoja mukana koska tällä tavoin synergian avulla eh, voidaan ylittää nyt tämä kriisi, jossa olemme nyt. Tässä siis meidän eh, ryhmämme eh, tavoitteet. Me kannatamme tietenkin tätä lausuntoa ja pyrimme vahvistamaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Kiitoksia ja Joachim. Ja, vielen Dank auch, äh Kiitos myös kollega Mannerille tästä mietinnöstä. Lambertin jo sanoi, että tämä pitäisi liittää kollega Kolarska Popinskan mietintöön, josta äänestettiin viime Strasbourgin viikolla. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että että meillä oli jo mietintö joku aika sitten, siinä oli kyse energiainfrastruktuurista, 2020-2050. Ja minun tietojeni mukaan se on nyt sitten asiassa se kiperä kohta. Siellä on todettu, että pelkästään jo sillä, että energiaverkkoja pidetään yllä sellaisena kuin se nyt ovat Euroopassa, ollaan kaukana sisämarkkinoista tai energialaista eurooppalaisesta energiayhteisöstä. Siihen tarvittaisiin noin 280 miljardia euroa, että vaan saataisiin pidettyä verkot laadullisesti korkealla tasolla. Sitten jos laajennetaan verkkoja jopa eurooppalaiseksi energiayhteisöksi, niin 800 miljardia se maksaisi. Ainakin komission arvion mukaan. Eli nämä vaat summia. Siinä edes seuraava kohesiorahasto ei riitä sen toteuttamiseen, eli pitäytyy löytää toisia tapoja. Ja teema itsessään ei ole pelkästään energian tuotanto 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi tuulipuistojen omistajat, hoitajat sanovat, että, että Euroopassa on jo nämä paikat määrätty. Energian tuottaminen tuulesta on tietysti järkevintä siellä, missä tuulta on paljon olemassa, missä on tuulista rannikoilla offshore-alueilla, avomerellä, potentiaalia, nyt määritellään paikka, jossa potentiaalia olisi. Tietysti ongelma on se, että siellä missä tuulella tuotetaan energiaa, sitä ei käytetä, sillä se täytyy viedä sinne, missä sitä käytetään. Ja se on tietysti Mannermaalla. Ja siinä tullaan taas verkon rakentamisen kysymykseen ja se laajentamisen kysymykseen. Lamberthan selitti, mitä Saksassa koettiin että verkon laajentaminen tietysti pitää suunnitteluvarmuutta ja se sitä sitten paikallisella aloitteella usein estetään tai viivystetään, koska siellä on joku suojeltava asia siellä tiellä tai tämän tyylisiä asioita koska ei tietysti haluta myöskään oman oven eteen suuria sähkölinjoja ja tällaisia asioita. Tietysti se on myös kustannuskysymys ja juuri Saksassa se annetaan kansalaisten, äh, sälytetään kansalaisten vastuulle ja hän tuntee sen äh, lompakossaan. Nämä energialat, jotka ovat äh, energiintensiivisiä, ne sanovat, että sähköhinta on heille, energiahinta on teille haitta, niin että heidän täytyy miettiä sitten, että luovutetaanko tuotannosta Saksasta ja mennä sinne, missä voidaan tuottaa halvemmalla. Eli teema on paljon monimutkaisempi, että voitaisiin keskittyä vain yhteen kohtaan. Ja kun puhun nyt sitten Saksasta ja muista osavaltioista tai valtioista, jotka ovat nyt velkakriisissä, niin sitten ei minulla ole mielikuvitusta uskoa siihen, että olisi sitten määrärahoja käytössä siellä, että verkkoja ei pelkästään siinä pidettäisi laadullisesti korkealla tasolla, vaan niitä voitaisiin vielä laajentakin. tässä mielessä tarvitsemme vähän realismia ja ratkaisu voisi olla, että se mitä Rikka Manner jo tässä mainitsikin, että siellä missä hajautettuihin ratkaisuihin voidaan päästä, niitä pitäisi myös etsiä. Mutta suuri tavoite eurooppalaiseen energia sisämarkkinoihin ja että päästään suureen eurooppalaiseen energiayhteisöön, että sitä ei pidä kadottaa näköpiiristä. Mutta tietysti Piru on usein yksityiskohdissa ja se pitäisi myös eh, muistaa keskustelussamme. Victor. Kiitoksia Joachim ja Viktor. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti Danuta. Tämä on hyvin ajankohtainen eh, lausunto se eh, noudattelee Rouva Bobinskan ykköstä ja muita mietintöjä. Ja kohesiorahastoesittelijänä olen vielä tyytyväisempi Riik- se työ, mitä Riikka tekee nyt, eh, siinä eh, selvästi halutaan jättää sivuun nämä lyhyen aikavälin tavoitteet. Minä puhun tässä Mario Montin eh, short-termism termistä. Nämä monikansalliset yritykset, eh, jotka myyvät meille energiatuotteita, jotka perustuvat fossiilisiin polttoaineisiin. Ja toisaalta taas se, että nyt on vaarana, että menetetään kilpailukyky jäsenvaltioiden ja äh, yritysten osalta, koska ei, ne eivät enää pysty näihin uusiin ongelmiin puuttumaan. Nyt on aivan selvää, että nyt pitää investoida enemmän uusiutuviin energioihin ja Bloombergin mietintö tai raportti 2011 äh, äh, siinä ensin tulee Kiina, seuraavaksi Eurooppa kokonaisuutena, mutta aika iso kuilu sitten ja kolmantena Yhdysvallat. Toiseksi, kun investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen uusiutuvissa energiamuodoissa, me voimme tarjota myös yhteisöille ja alueille uuden teknologian saatavuutta, koska osaaminen on, on kallista. Meidän eurooppalaiset yrityksemme, jotka menevät Kiinaan ja kehittävät tuotantoaan Kiinassa ja sitten myyvät takaisin Eurooppaan. Koska Kiinassahan on halvempaa, sen kyllä ymmärrän, mutta meidän johtava osaamisemme, nouhaamme katoaa tällä tavoin. Miten me voimme säilyttää oman kykymme, osaamisemme ettei eh, se ole pelkästään pelkkää puhetta meidän johtava roolimme uusiutuvassa energiamuodossa, jos katsotaan nyt hintaa per yksikkö tai sitten välineistöä, jolla tuotetaan tätä energiaa. Realiteetit eivät niinkään auta Eurooppaa. Ja lopuksi, kuten tässä jo mainittiin, monet ihmiset mukaan lukien omassa maassani Romaniassa, ovat sitä mieltä, että kun käytetään uusiutuvia energiamuotoja, äh, silloin sähkölasku aina vain nousee, koska pitää maksaa erotus fossiilisten energiamuotojen äh, ja äh, maalämpö tuulienergian välillä. Ja samaan aikaan meidän pitää hyväksyä se, että yksityistäminen ei ollut tässä mikään ihme ratkaisu. Me olemme Romaniassa nähneet kulutuspiikkejä sekä talvella että kesällä. Meillä on erittäin joustava energiantuotanto ajatellen intensiteettiä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia. Ja nyt kun katsotaan näitä monikansallisia yrityksiä, jotka joka omistaa nyt tällä hetkellä Romanian energiantuotannon. Meillä on valtavia ongelmia. Ongelma on se, että jos Eurooppa nyt katsoo integroitua lähestymistapaa ja löytää ratkaisuja, joilla puututaan kaikkiin näihin ongelmiin, ei ainoastaan lyhyellä aikavälillä, koska lyhyellä aikavälillä sanotaan, että keskitytään öljyyn ja kaasuun, se on hyödyksi niille monikansallisille yrityksille, jotka myyvät öljyä ja kaasua valtavalla voitolla. Puhutaan asiakkaiden ja verkkojen ongelmiin. Ne, ne kärsivät, ne ovat vanhoja, niitä pitää kunnostaa ja niitä pitää rakentaa lisää uusia älykkäitä verkkoja. Ja me tarvitsemme myös rakennerahastoja tähän. Haluaako komissio tähän puheenvuoron? Olkaapa hyvä. EG yritys energia. Thank you, Madam Chairman. Energiapääosastosta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Ehdotukset ovat meillekin tervetulleita. On hyödyllistä painottaa eri rahastojen merkitystä, joilla saattaa olla tässä yhteydessä merkitystä. On myöskin hyvä, että tässä on huomioitu eh, linkki infrastruktuurihankkeisiin ja aluekehitykseen, jotta täydelliset eh, taloudelliset vaikutukset huomioidaan. Eli kaikki nämä ehdotukset ovat varsin tervetulleita myös meille. Kiitos. Eh, kiitos. Tämä oli siis Tom House energiapääosastosta. Eh, Riikka vielä lopuksi muutama sana. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös komission jäsenelle, jäsenelle kommenteista. Ja kiitoksia kaikille kollegoille erittäin hyvistä kommenteista ja lisäysehdotuksista. Tulemme kyllä ne huomioimaan tässä työssä. Tämä on todella äh, tärkeä ja myös monimutkainen asia, tämä energia, niin energiaomavaraisuus kuin sitten myös tämä uusiutuva energialähteiden hyödyntäminen ja tehokas hyödyntäminen Euroopassa. Mielestäni victor painotti hyvin tärkeää asiaa, nimenomaan tätä pitkän tähtäimen politiikkaa, jota meidän pitäisi tässä tehdä. Ja meidän tulee myös päätöksentekijöinä huomioida, että me tekisimme sellaisia päätöksiä, että eri toimijat eri sektoreilla uusiutuvan energian alalla uskaltavat investoida koska tällä hetkellä ongelmana on se että kun päätökset ja lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti niin se myös aiheuttaa sitten, epävarmuutta eri toimijoiden keskuuteen ja nämä investoinnit meinaa, meinaavat lykkääntyä ja takkuavat sen osalta. Joachim puhui näistä energiasisämarkkinoista ja mielestäni se pitää olla meillä tähtäimenä myöskin pitkän tähtäimen tähtäimenä ja itse kannatan niitä hyvin lämpimästi. totta kai tältä osin kun puhutaan lausunnosta ja aluekehitysvaliokunnan lausunnosta niin meidän pitää myös muistaa että mikä se meidän kompetenssi on ja kaikkia näitä emme voi siinä mielessä sisällyttää tähän yhteen lyhyeen lausuntoon. lambert mainitsi tästä kustannustehokkuudesta ja eri alueiden potentiaalista. tämän me olemme tosiaan myös tässä lausuntoesityksessä huomioineet. on aivan selvää että aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa portugalissa kuin suomessa eikä suomessa siihen kannata mennä. sen takia nyt pitäisikin painottaa sitä että me huomioisimme eri alueiden omat voimavarat ja, ne, ne tekijät joihin sitten eri alueilla voimme keskittää tätä uusiutuvan energian tuotantoa mutta kuten sanottu niin, keskustelussa nousi tärkeitä elementtejä esille ja tulemme jatkamaan tätä työstämistä sitten myös näiden varjojen kommenttien pohjalta. Kiitoksia kovasti Riikalle. Ehdotan 28. päivä kello 12 määräajaksi tarkistuksille. Anteeksi Lambert, vielä esittelijän jälkeen. Just a, small request to... Niin vain kysyisin, että voisiko se olla maanantaina kello 18 mennessä. Ei 12, vaan 18. Yeah, the secretariat is generous and... Sihteeristö antaa meille niin paljon lisäaikaa vielä, eli kuuteen asti. Ja nyt menemme seuraavaan esityslista kohtaan edellinen parlamentti äänesti pilottihankkeesta tuolloin. Se oli romanipilottihanke. Viisi miljoonaa euroa meni, eh, alokoitin siihen Euroopan komission eh, pääosasto Regio. Ja eh, nyt Jarina Viceva, hän on aluepolitiikan pääosaston johtaja ja esittelee meille käsitteekseni tätä. Ja hänellä on myös avustajat mukanaan. Olkaapa hyvä, rouva Vitsiva. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, dear members of Parliament. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. On ilo olla täällä tänään. Komission tiimi on melko laaja koska kollegoita on mukana ei pelkästään eh, regiopääosastolta, vaan myöskin työllisyyden pääosastolta, oikeusasioiden pääosastolta myöskin. Eli tässä olemme tehneet yhteistyötä silloin, kun romanikysymyksiä on tarkasteltu, koska asia on varsin moniulotteinen. Ja yhteistyötä tarvitaan, kun asioita halutaan ratkaista. Ja nyt hieman kerron siitä, minkälaisesta pilottihankkeesta kyse oli ja mitä tuloksia on saatu ja minkälaiset ovat loppupäätelmämme. Pilottihankehan on ikään kuin tiettyjen toimien testausvaihe, sitten tehdään johtopäätöksiä, jotka voidaan huomioida myöhemmässä vaiheessa, kun tehdään poliittisia päätöksiä ja kun muista toimista päätetään. Niin kuin puheenjohtajakin totesi, toivottavasti te näette nyt tänne seinälle. Hankehan käynnistyi. Parlamentti sitä esitti regiopääosastolle. Eli vuoden, vuonna 2009 valiokunta tätä esitti meille ja ajatuksena oli miettiä integroituja innovatiivisia toimia, joilla voitaisiin puuttua tähän moniulottuvaan ongelmakenttään, kun puhutaan äh, romaniyhteisön äh, integraation liittyvistä kysymyksistä. Ja erilaisiin toimiin mentiinkin ja kokonaisbudjetti oli 5 miljoonaa euroa. Ehdotuksia tai vuorokilpailu avattiin vuonna 2009 ja käsiteltiin eri tyyppisiä linjoja, joihin liittyen haluttiin toimia kehitellä. Ensinnäkin varhaislapsuuden kehitysvaihe ja hoitokysymykset ja sitten mikrokrediitit, luotot ja itsenäinen työskentely ja sitten tietoisuuden ja tie, lisääminen ja tiedottaminen ja sitten myöskin valvonta, arvioinnit yhdessä YK kehitysohjelman kanssa ja muut toimet, jotka sitten liittyvät tietojen keräämiseen. Tämäkin esitettiin vuonna 2010. Näin haluttiin aikaan saada mahdollisimman kattava lähestymistapa ja hieman katsottiin, eh, miten tällä tavalla voi edetä ja arviointi ja monitorointi oli tässä myöskin mukana ja tältä pohjalta haluttiin saada hyvää mallia tulevaa varten. Ja käyn nyt sitten tässä vähän kohta kohdalta aihekohtaisesti tätä hanketta läpi Ensinnä siis ensimmäisenä juonteena oli kysymys siitä, miten romaani lapsille mahdollistettiin pääsy hyvin palveluihin. Kohderyhmänä olivat nuoret, pienet lapset, alle kuusivuotiaat lapset. Ja ajatuksena oli mahdollistaa parempi lasten pääsy varhaiskasvatuksen ja varhaishoidon piiriin. Tarkasteltiin myöskin koulujen tilannetta myöhemmässä vaiheessa ja parempia mahdollisuuksia näin haluttaisiin lapsille myöhemmässäkin vaiheessa tarjota. Kumppaneina Roma, eh, ro, romanien eh, kasvatusyksikkö eh, oli tässä johtoroolissa ja sitten mukana oli myös muita kumppaneita, 12 paikallista kumppania. Kokonaisbudjetti oli 2 miljoonaa ja EUn osuus 1,9 miljoonaa. Ja mukana olivat seuraavat maat Unkari, Slovakia, Romania ja Fyrom ja 16 aluetta ja 24 kuukautta oli tämän hankkeen kestoaika. Ja sitten tuloksista 4000 lasta saatiin hankkeen piiriin ja siis yläikäraja oli kuusi vuotta. Ja saimme myöskin hyvät yhteydet moniin ähm, kansalaisjärjestöihin. Tarkoitus oli kestäväpohjaisia kumppanuuksia saada aikaan, äh, kun haluttiin näitä hankkeita toteuttaa. Ja sitten vielä hieman tuloksista lisää. Ensinnäkin tavoite oli mahdollistaa lasten hyvään hoitoon pääsy varhaislapsuudessa. Ja joidenkin maiden osalta, osalta päästiinkin sadan prosentin tuloksiin. Erityisesti Slovakian osalta tilanne oli sellainen, että saatiin mukaan kaikki lasten tarhat koko kapasiteetilta, mutta katsottiin, että kapasiteetti ei ollut riittävä, mutta kuitenkin koko potentiaali saatiin käyttöön. Ja Fyromin osalta tilanne oli sellainen, että kaikki e- eri alueiden lapset saatiin mukaan jollain tavalla kaikki. Ja lähdettiin liikkeelle siitä, että äh, saataisiin äh, lisättyä vahvuuksia perheissä ja erityisesti naisiin kiinnitettiin huomiota. Ymmärsimme, että oli varsin tärkeää lähteä liikkeelle siitä, että kohdennetaan toimet siten, että huomioidaan paikalliset erityistarpeet. Ja siksi oli tärkeää olla yhteydessä Roma, yh, rom, romanien yhteisöön, saada sieltä lisää apua ja tukea näihin toimiin. Myöskin sitten koulutimme opettajia, tähtäsimme siihen, että mitään syrjintää ei esiintyisi ja myöskin koulutuspoliittisiin toimiin kiinnitimme huomiota ja lähestymistapa oli mahdollisimman laaja, kun puhuttiin esimerkiksi eh, iltapäivätoiminnasta. Ja pyrimme mahdollisimman innovatiivisiin eh, luoviin ratkaisuihin ja erilaisia eh, toimia tarkasteltiin. Ja tärkeää oli lähteä liikkeelle nimenomaan siten, että paikallisviranomaistaso oli mukana. Sitten päätelmät tämän osan suhteen. Hyvät käytänteet, eli että sataprosenttinen <clears throat> romanilasten mukaantulo mahdollistui kaikissa päiväkodeissa ja alueilla. Myöskin onnistuimme hieman laajentamaan kapasiteettia esimerkiksi Slovakiassa. Esitettiin myöskin vaihtoehtoisia aktiviteetteja Slovakiassa esimerkiksi. Tämän lisäksi tukitoimet perheille, niitä testattiin jonkin verran. Saimme parannettua myöskin suhteita päiväkotejen ja romaniperheiden välillä. Myöskin oli hyvä tehdä läheistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Tässähän on kyse asteittaisesta menettelystä. Kaikkea ei voi hoitaa yhden pilottihankkeen kautta, vaan asteittain asioissa on edettävä. Ja kestävä pohjaisuus on myöskin erittäin tärkeä aspekti, eli jos menestystä aikaan saadaan pilottihankkeessa, niin eh, tästä on jatkettava, jos halutaan kestävä pohjaisuuteen päästä. Ja sitten seuraava, eh, mikroluotot ja itsenäinen toiminta. Tässä 1,59 miljoonaa kokonaisbudjetti, siitä 1,4 miljoonaa EUn osuus. Ja tässä mukana oli paikallinen humaniresurssista vastaava ministeriö Unkarista ja tarkoitus oli romaaniyhteisöä tukea ja mahdollistaa se, että romaanit voisivat eh, käynnistää omia liiketoimiaan mikroluottojen avulla. Ja tässä myöskin eh, kapasiteetin kasvu oli yksi seikka ja ylipäätään luottojen, mikroluottojen saamista pyrittiin helpottamaan. Ja vuonna 2010 näihin molempiin eh, toimiin mentiin ja ne sitten päättyivät vuonna 2012 ja näin nyt on mahdollista hieman näitä päätelmiä jo esittää, vaikka meidän on vielä lähemmin näitä loppuarvioita toteutettava. Eli mikroluotot mahdollistavat sen, että romaniyhteisön jäsenet voivat omaa yritystoimintaa aloitella ja saavat näin tuloja esimerkiksi palkkojenmaksua varten ja tällä tavalla tulotaso yhteisössä paranee. Ja päätelminä voi sanoa sen, että tämä osakokonaisuus oli varsin hyödyllinen osa pilottihanketta Kuitenkin huomasimme, että joidenkin toimien osalta olisi tarvittu toisenlaista lähestymistapaa, koska oli käytetty lähestymistapa, jota on muissa hankkeissa käytetty. Tätä testattiin, mutta todettiin, että koska nyt kyse oli romaniyhteisöstä, se ei välttämättä toiminutkaan riittävän hyvin. Esimerkiksi yksi kohderyhmä, josta lähdettiin alussa liikkeelle ja huomasimme kuitenkin hankkeen edetessä tätä kohderyhmää oli muutettava, jotta päästäisiin eh, toivottuun tehokkuuteen. Eli eh, kaikkein köyhimpiin romaneihin oli vaikea saada yhteyttä. Oli siis lähtevä liikkeelle sellaisista, joilla oli jonkinlaista yrittäjähalukkuutta jo. Ja koulutustoimia eh, tarvittiin todella paljon etukäteen tarv, ihmiset tarvitsevat tietoa esimerkiksi siitä, miten eh, rahoitusmenettelyjen kanssa on toimittava, jotta tästä hankkeen osasta eh, oli mahdollista tulla menestyksekäs. Ja sitten halusimme mahdollisimman laajan kattavuuden tälle, mutta eh, ruojuritasolla kuitenkin tästä hankkeesta näytti tulevan hieman kalliimpi. Ja kun tarkasteltiin panosta ja sitten tuloksia, niin tämä vaikutti tällä saralla hieman liian kalliilta ja näin ollen ei ehkä tarpeeksi hyödylliseltä. Mutta kyllä tästä hyviä ja hyödyllisiä kokemuksia saatiin. Nyt esimerkiksi tiedämme paremmin sen, e, minkälainen kohderyhmä voi olla tämän tyyppisessä toimissa ja että tähän liittyy paljon alustavaa koulutuksen liittyvää pohjatyötä. Ja heikkoudet ne tässä myöskin mainitaan ja yhtenä näistä voidaan todeta se, että yhteistyö kansallisten paikallisten viranomaisten kanssa on äärimmäisen tärkeä asia ja tässä hankkeen osassa se ei valitettavasti toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla. So if you have some more question... Eli jos on joitakin kysymyksiä eri osa-alueista, olemme valmiita vastaamaan. Kohteena oli 400 asiakasta. 138 tavoitettiin lopulta kuitenkin, että nähdään, että tämä ei ollut kovin tehokas toimi lopulta. Seuraava strändi oli tiedotus- ja tietoisuuden lisäämistoiminta. Otsakkeena oli reagoidaan, tehdään Euroopasta tasa-arvoinen paikka romaneille. Pääkumppani oli Ergo, organisaatio, kokonaisbudjetti noin miljoona. Tavoitteena oli haastaa ja muuttaa negatiivisia asenteita romaneja kohtaan ja parantaa poliittista, lisätä poliittista tietoisuutta olemassa olevista ongelmista ja parantaa elämän laatua romaniyhteisöissä. Mukana ovat maat olivat Romania, Italia, Bulgaria ja Albania. Siinä tietysti totesimme, että tämänlaiset kampanjat eivät ole itsestään toimivia, ne täytyy liittää muihin asioihin, eli täytyy tarkastella tietoisuuden nostamista koko pilottihankkeen kokonaisuudessa. Jotkut, joitakin johtopäätöksiä tästä strandista. Meillä oli urheilun ympärillä tiettyä kampanjatoimintaa ja yritettiin olla julkisuuden valokeilassa mahdollisimman paljon. Siellä oli julkisiakin mukana jotenkin hyviä käytäntöjä. Videoklipeistä on saatu aikaan. Olemme käyttäneet sosiaalista mediaa yhteisön rakentamiseen. Lähdimme paikallistason toimintaan. Halusimme tukea positiivisia toimia paikallisten ryhmien keskuudella, mutta yksilöityi myös joitakin heikkouksia tällä alueella. Kenttäalueen, kenttäalan yhteistyö joidenkin urheilujärjestöjen kanssa ei ollut aina kovin menestyksekästä ja tietysti yksilöimme sen, että jotta voi saada kestävyyttä ja kriittistä massaa, täytyy olla näitä kampanjoita pitkällä aikavälillä. Ja täytyy olla pitkän aikavälin investointeja näihin yhteisöihin. Yhteys kansalaisjärjestöihin, romaanikansalaisjärjestöihin on olennaista, eli täytyy heitä motivoida näihin toimiin, kuten myöskin yksikköjämme. Tässä on kuvassa yksi esimerkki tietoisuuden nostamisesta ja rasismin torjunnasta Romaniasta – Lopuksi haluaisin ottaa esille jo, joitakin yleisiä poliittisia asioita, jotka tästä on opittu. Yksi hyvä tulos tästä hankkeesta, jossa todellakin pystyttiin kautta koko projektin parantamaan sisäistä yhteistyötä ja koordinaatiomekanismeja komission yksikköjen välillä ja yhteydessä romaaniasiaan. Eli tämänkin päivän tapahtumassa on kollegoita eri yksiköistä komissiosta. Tämän hankkeen kautta pystyttiin myös saamaan aikaan viestintä eri sidosryhmien välillä, jotka liittyvät romaanien integroitiin eri jäsenvaltioissa ja erityisesti jäsenvaltioissa, joissa on suurimmat romaaniväestöt. Olemme myös yksilöineet monia läksyjä, opittuja asioita, joita otamme mukaan eh, tulevaan ohjelmointiin 2014 ja sen jälkeen. Nämä ovat oppeja, jotka liittyvät sekä sosiaalisrahastoon, siis niihin liittyviin toimiin, mutta myöskin EAKR rahoittamiin toimiin. tieto, jota on saatu koottua hankkeen kautta, auttaa integroitua lähestymistapaa. Olemme todenneet, että miten rikas lähestymistapa, integroitu lähestymistapa voi olla. Olemme myös pystyneet saamaan pohjan tuleville toimillemme. Näiden hankkeiden kautta ja rinnakkain niiden kanssa olemme saaneet kasattua tarpeeksi tietoa, jotta voimme asianmukaisesti muuttaa nykyistä lainsäädäntökehystä rakennerahastolle 2007-2013 ja otimme käyttöön niin kutsutun integroidun asumistoimen romaaneille tässä lainsäädäntökehyksessä. Myöskin tietojen keräämisen avulla ja tietojen arvioimisen avulla olemme pystyneet keräämään suuren määrän tietoa ja monia tutkimuksia tehtiin. Sen, tämän tiedon keräämisen kautta pystyimme saamaan hyvän perustan aikaan toimillemme tulevaisuutta varten ja saamaan aikaan metodeja siihen, miten voidaan arvioida työn tehokkuutta – kun romaniyhteisöjä tuetaan. Tämän tyyppisissä toimissa pystyimme menestyksekkäästi tekemään yhteistyötä YK on kehitysohjelman kanssa, Maailmanpankin kanssa, perusoikeusviraston kanssa ja meillä oli hyvin tärkeä tutkimus, joka, jotka julkaistiin romaanien sosiaalista tilanteesta viime vuoden huhtikuussa. Viimeinen kuvani jälleen oppimis prosessista. Se liittyy siihen yhteyteen, joka on tämän pilottihankkeen välillä ja EUn kansallisten romaniintegraatiokehysten välillä. Synergia on pyritty saamaan aikaan kaikkien toimien välillä siis, joita komission yksiköt kehittävät. Tämä yhteys on keskeinen. Ja sitä parannetaan myös seuraavassa ohjelma, ohjelmien sukupolvessa – investointi- ja rakennerahastojen osalta, koska yksi ennakkoehto, kuten tiedätte seuraavalle ohjelmointikaudelle, on, että olisi hyvät, laadukkaat kansalliset strategiat romanin integroimiselle. Tietysti yksi tärkeimmistä asioista on se, että miten voidaan tehostaa hyvää hankeaktiviteettia, hyviä käytäntöjä, hyviä opittuja asioita seuraavalla ohjelmointikaudella. Viimeisenä kohtana haluaisin puhua yhden tilaisuuden puolesta, mainostaa sitä, joka on tulossa osana pilottihanketta. Se on konferenssi, jonka järjestämme 15. maaliskuuta tänä vuonna. Sen päätavoite on levittää tietoa pilottihankkeen tuloksista ja saada aikaan jälleen kerran kohtaamispaikka sidosryhmille ja tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien ja yksikköjen kanssa, jotka romaniasioihin liittyvät. Kiitoksia huomiosta. Pidämme tätä hanketta menestyksenä politiikkaoppimisen näkökulmasta ja kaikki kollegamme ovat täällä valmiina komissioiden, komission yksiköistä vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia ja Joachim Tsela. Ja, vielen Dank. Kiitos tästä raportista ja ylipäätään pilottihankkeesta. Sen toteuttaminen ei varmaankaan ollut helppoa. Pilottihankkeestahan on aina tarkoitus jotain oppia. Ja se, mitä tässä nyt on opittu, ei sinällään ole uutta, mutta tämä ikään kuin vahvisti erään olettamuksen. Romaniyhteisön osallistamisessa onnistutaan vain, jos koko yhteiskunta, se yhteiskunta, jossa romanit siis asuvat, osallistuvat tähän hankkeeseen ja suhtautuvat avoimesti ajatukseen. Yksi heikkous, niin kuin totesitte, liittyy siihen, että ainakin yhdessä mainituista maista tilanne oli sellainen, että tehokas yhteistyö ei onnistunutkaan. Ja jos tähän ei päästä, niin ei voida tätä ongelmaa myöskään ratkaista. Toisaalta tähän liittyy myöskin se, että romaniyhteisön sisältä tulee löytää keskusteluyhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiita yhteistyöhön ja jotka ovat innostuneita tästä integraatioajatuksesta. romaniväestön alkuperämaat Unkari, Slovakia, Romania. Näihin voidaan olla yhteydessä, mutta omassa kotikaupungissani Berliinissäkin on jo tuhansia romaaneja. He pakenevat syrjintä omassa maassaan muihin jäsenmaihin, mutta eivät sitten tule romaneina, vaan Unkarin tai Slovakian kansalaisina muihin maihin. Ja sitten näiden kohdemaiden tulisi myöskin olla valmiita yhteistyöhön, mutta näin ei välttämättä aina olekaan ja ongelmat näin ollen säilyvät, koska nämä ihmiset sitten tulevat huonosti valmistautuneina suuriin kaupunkeihin, kuten esimerkiksi Berliiniin, yrittävät siellä saada jollain tavalla jalansijaa ja elämänsä mallille Ja monesti eh, joutuvat sellaisille kaupungin osa-alueille, jotka kuuluvat näihin heikompiin alueisiin, jotka eri eh, integratiivisiin keinoin yritetään eh, saada, mm, joiden tilat yritetään saada helpotettua. Ja jos esimerkiksi kaksiossa kymmeniä ihmisiä majailee, niin tilanne ei ole toivottu eikä välttämättä lapsia tuoda kouluihin, koska se ei perheen perinteisiin kuulu. Ja voidaan ymmärtää tai tulee ymmärtää se, että enää ei puhuta vain lähtömaiden ongelmasta, vaan myöskin kohdemaiden ongelmasta. Ja ongelma on sellainen, että pelkästään rahalla sitä ei ratkaista. Tarvitaan poliittista suhtautumistapaa ja tietynlaista suhtautumistapaa koko yhteiskunnalta ja myös kohdemaiden mailta. Ja tässä yhteydessä varmasti siis on uudelleen vielä pyrittävä herättelemään tällaista tietoisuutta asiaan. Ja toisaalta sitten tulee pyrkiä löytämään romaniyhteisöistä sellaisia kontaktihenkilöitä, joiden avulla voidaan nämä esteet pyrkiä poistamaan ja todella saada kaikki ymmärtämään se, että tässä pyritään tukemaan ja auttamaan romaneja eikä päinvastoin. Kiitos ja François Alfonsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin ähm, ilmaista tyytyvyksen, ty, ähm, tyytyväisyyteni ensinnäkin siihen, että tällainen ähm, pilottihanke on niin järjestetty ja sitten haluan äh, kiittää siitä, että tämä äh, on saatu aikaan. Tässä on aika hyvä tase ja tällä hetkellä äh, Mm, tarve on siinä, että pitäisi mennä vielä pidemmälle. Eli koskien näitä, juuri näitä yhteisöjä, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia. Mm, he eivät tunne välttämättä näitä maita, joihin saapuvat. Myös lähtömaissa, romaniyhteisöjen lähtömaissa pitäisi toimia ja pitäisi olla ihmisarvoista elämää sellaista, mitä voi toivoa missä tahansa jäsenvaltiossa olevan. Uskoisin, että komissio voi olla tässä tietyssä roolissa ja mennä vähän pidempään, pidemmälle. Olisi ollut tässä vaiheessa mielenkiintoista että herra Sellerin kysymyksiin olisi voitu vastata, että me olisimme saaneet aikaan kuulemistilaisuuden nimenomaan tästä ohjelmasta, jotta tavattaisiin eh, kansalaisjärjestöjä ja romaniyhteisöjen mm, vastuuhenkilöitä. Tällä tavoin olisi hiukan eh, tarkempi kuva saatu tästä ohjelmasta, koska minun mielestäni tämä tiedonanto ja tulokset, joita eh, tässä on, ne ovat osa myös tehokkuutta. Thank you. Kiitoksia. Äh, Van Nistelrooy, olkaa hyvä. <clears throat> Thank you very much for, for having this Kiitoksia, että saatiin nämä tiedot. kun poliittiset ryhmät esittävät ajatuksiaan pilottihankkeista ja ylimääräisellä rahalla voidaan keskittyä niihin näkökohtiin, jotka liittyvät aluepolitiikkaan. Ja saa tuo hankkeisiin niitä näkökohtia, joita ei todeta normaaleissa menetelmissä. Ja tämä on varmastikin yksi niistä kysymyksistä Euroopassa, kuten monilla vierailulla on nähty alueille, jossa on paljon romaaniväestöä, että se pitäisi olla fokusoituneempi. Pitäisi antaa pitkäaikaista tukea, koska muuten, jos sitä ei tehdä integroidulla tavalla, se ei toimi. 2010 sopeutimme asetuksiamme haavoittuville ryhmille, erityisesti kohdennettuna romaaneihin. Kysymykseni on, nyt kun tämä hanke antaa lisäarvoa, niin miten tämä valtavirtaistaminen sujuu? Onko ajatusta siitä, että se mikä ei tapahtunut, että se ei tapahtunut, kun rahaa, jota pöydälle laitetaan EAKRn muiden rahastojen kautta, sosiaalirahastoon, Romaanit eivät niitä ottaneet. Oli niin vaikea saada hyväksyntä saada tästä prioriteetti tälle ryhmälle integroidulla tavalla, että mahdollisuudet toisaalta ja toimet toisaalta olivat ihan erilaiset. Tarkastellaan Romaniaa. Hyvin pieni käyttöaste alue kehitysrahoille. Ja suurin ongelma romaniväestö. Voiko komissio kertoa meille, miten tätä hanketta voitaisiin seuraavalla kaudella pidentää, vai voimmeko nyt saada se, sen valtavirtaistetuksi? Nyt minäkin olen prosessissa itse twittaamisen osalta. Ja mitä nyt yritin tehdä? yritin saada kuuluisan web-sivuosoitteen. Tein 10 minuuttia työtä, kun en olen niin kokenut, mutta voiko nämä voiko näistä osoitteista tehdä lyhyempiä, koska jos on kolme riviä osoitteessa, miten joku voi sen näppäillä tänne sisään? Minä en pysty, minä epäonnistuin. No en nyt. Haluaisin kertoa kaikille ihmisille, että se oli tärkeää tietoa. Ja laittakaa kun tehdään tällainen folderi eikä siinä ole mitään. Viestintää komissiolta, se on vieläkin tärkeää. Rova Cruz tekee työtä siinä, mutta kaikki komissiossa pitäisi olla mukana. Tämä ei ole vakuuttavaa kuin uudessa viestinnässä. 16 years old. Meidän pitäisi olla 16-vuotiaita, että osattaisiin näitä hommia tehdä. Vladimir Manka, anteeksi. E, otan kaikki nämä kysymykset ja kommentit sen jälkeen teidän vastauksenne. Olkaa hyvä. Pani predsednička, e, takéto ja takéto e, Niin, tällaiset hankkeet ovat erinomaisia ja haluaisin onnitella juuri tästä hankkeesta. Pilottihankkeet ovat parhaita kokemuksia. Tämä on oikein hyvä lähtökohta ajatellen tulevaisuutta – Tietenkin on äh, hankalaa, että äh, saadaan näistä äh, hankkeista kestäviä. Minä olen sitä mieltä, että on tärkeää keskittyä pieniin lapsiin siihen asti, kunnes ne saavat tämä työpaikan. Meidän pitää tukea heitä koko ajan. Me tarvitsemme uuden romani sukupolven jotta tästä tulisi kestävää toimintaa. Meidän pitää tehdä töitä myös paikallishallinnon kanssa. Se on paljon tehokkaampaa kuin tehdä yhteistyötä keskushallinnon kanssa. Myös yrittäjyys pidetään mielessä tästä esimerkki. Kun itse olin kaupunginjohtajana, minun otti yhteyttä romani, joka pyysi apua työn saannissa minä kysyin häneltä, mitä osaat tehdä. Hän sanoi, minä olen valmistunut musiikkiopistosta ja osaan soittaa viulua. Minä lähetin hänet eteenpäin ja nyt hän johtaa omaa pikkuorkesteriansa ja hän työllistää myös muita romaneja. Tärkeää on se, että annetaan tukea ja koulutetaan. Meidän pitää varmistua siitä, että lapset käyvät koulua äh, jo nuoresta. Ja meidän pitäisi tukea siinä, että ähm, romaneiset työllistyvät täysin ja tämä kestävältä pohjalta. Me tarvitsemme nyt ainakin kaksi romanisukupolvea tätä varten. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Winkler. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ihan lyhyt puheenvuoro, kolme aspektia, jotka haluan esiin nostaa. Ja kiitokset Sellerille myöskin kannastan ja muillekin. Varsin useinhan me puhumme romaniongelmasta, ikään kuin se olisi lähtömaa-ongelma, ja joskus sitten puhumme siitä kohdemaa-ongelmana, mutta olisi tärkeää, että puhuisimme siitä eurooppalaisena kysymyksenä. Ja se on ainoa lähestymistapa, joka saattaa mielestäni johtaa oikeanlaisiin tuloksiin. Ja sitten toisena huomiona esittäisin seuraavan. Ja tämä onkin tärkeä asia. Eli seuraavan sukupolven tilanne. Muistuttaisin siitä, että esimerkiksi oman maani Romanian romanit, jotka 90 vuonna 1990 syntyivät olivat ovat nyt 23-vuotiaita ja 7-vuotiaita silloin, kun liityin unionia. Ja jotkut ovat tilanteessa, että ovat juuri saattaneet päätöksen yliopisto-opintonsa ja muillekin niin sanotuille alkuperämaille varmasti saadaan mielenkiintoista kokemusta siitä, että on olemassa nuori romani sukupolvi, joka on jo yliopisto-opinnot saattanut päätöksiin, ja heitä voidaan pitää muutoksen moottorina tulevaisuudessa. Jotkut varmasti tekevät myös päätöksen jättää romaniyhteisö ja lähteä muualle, mutta on myös niitä, jotka mahdollisesti voivat jäädä ja heitä voitaisiin pitää tällaisen eh, ajattelutavan eh, ja sosiaalisen muutoksen moottoreina. Ja sitten eh, kestävä pohjaisuus, mitä tähän hankkeeseen tulee. Jos emme ymmärrä sitä, että meidän on puhuttava tässä kuitenkin vuosikymmenistä. Pilottihanke on tietysti tärkeä eh, ja eh, sen tuomaan luottamukseen eh, voidaan luottaa, mutta on katsottava pohjaista rahoitusta, kestäväpohjaisia ohjelmia, vaikka tietysti tuloksiakin on tarkasteltava, mutta jos emme ymmärrä sitä, että tässä puhutaan kuitenkin vuosikymmeniä kestävästä kehityksestä, emme oikein eh, ymmärrä asiaa oikein. Eli tässä pitkällä tähtäimellä on asioita tarkasteltava. Ja jos tällä tavalla asiaa tarkastelee pitkällä tähtäimellä, niin voi saada aika myös hyviä tuloksia, näin uskoisin. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Sponga. Te ette ilmeisesti haluakaan puheenvuoroa, joten eh, tässä kaikki. Haluaisin itse esittää vielä yhden kysymyksen tästä tiedonkeruusta. Käsittääkseni eh, teitte sitä eri eh, tahojen kanssa. Eh, tämä julkaisu tai katsaus, jonka julkistitte viime keväänä, oliko se ainoastaan yksi yksittäinen tapahtuma vai onko tässä tulossa jonkinnäköinen prosessi tiedonkerussa. Eh, tämä François Alfonsin ehdotus, että olisi laajempi kuulemistilaisuus täällä valiokunnassa, aluekehitysvaliokunnassa, johon kutsuttaisiin myöskin muita toimielimiä, varsinkin kansalaisjärjestöjä ja niitä, jotka hoitavat romanikysymyksiä ja romaniyhteisön edustajia. Tätä me voimme miettiä, mutta ymmärtääkseni komissiossa koordinoitte eh, eh, eri pääosastojen kesken region, eh, justice ja työllisyyspääosastojen kanssa näitä asioita. On paljon muitakin toimia meneillään, joten tietenkin komissio tulisi tällaiseen kuulemistilaisuuteen kutsuttuna. Mutta se, mitä nyt olemme oppineet tästä pilottihankkeesta, Lambert kysyi niiden valtavirtaistamisesta. Aivan konkreettisesti, kun puhutaan tulevaisuuden kohesio- ja aluepolitiikasta, onko eh, tilanne sellainen, että jäsenvaltiot hoitavat tätä vai onko eh, pääosasto eh, regio tässä asiassa innovatiivinen näissä romanikysymyksissä? onko ikään kuin seurantaa tulossa tässä pilottihankkeessa vai tapahtuuko tämä mainstreaming ainoastaan asetusten ja jäsenvaltioiden toimenpiteiden kautta, samoin kuin kaupunkitasolla. Ja saisimmeko myös sähköisessä muodossa nämä kalvot? Lamberilla on tämä paperiversio, mutta haluaisimme sen myös sähköisessä muodossa. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti tästä, näistä kaikista kommenteista. Oikein hyviä kysymyksiä. Mä huomaan kyllä nyt, että parlamentin jäsenet ovat tyytyväisiä tähän pilottihankkeeseen ja sen tuloksiin. Siinä opimme paljon. Se on pilottihankkeen tavoitteenakin. Si- erittäin hyviä kommentteja me huomasimme, miten tärkeää on, että ei käsitellä ainoastaan asuntokysymyksiä, vaan täytyy käsitellä koulutuskysymyksiä. Pitää yrittää myös voimaistaa romaniyhteisöä, jotta yhteisö voi itse ryhtyä työllisyystoimiin. Tämä pilottihanke vaikutti nykyisen lainsäädäntöohjelmaan eh, ja asuntohankkeessa eh, sanottiin, että niiden pitää olla integroituja asuntohankkeita. Eh, ne pitää yhdistää muihin toimiin. Eli tässä on yhteys pilottihankkeen ja sen välillä, mitä teemme rakennerahastojen puitteissa yksi kysymys siitä, että nykyinen käyttöaste olisi hyvin alhainen. Tämä kysymys tuli useiltakin, miten romaanit näkevät tulevaisuutensa, mikä on tämä mainstreaming tulevaisuus. Kaikki, mitä olimme poliittisesti oppineet tästä hankkeesta. Me olemme lähteneet jo miettimään tulevia suunnitelmia. Meidän ajatuksemme ovat myös se, että saamme tulokset valtavirtaistettua. Meidän täytyy saada pilottihankkeesta, saada ne, ne yleistettyä. Mutta tämä on hyvin hankala prosessi ja useat teistä jo mainitsivat sen, miten tärkeää on yhdistää ottaa yhteys paikallisviranomaisiin ja eri sidosryhmiin, romanien edustajiin, tehdä yhteistyötä kaikkien näiden kanssa. Meillä on paljon hyviä käytäntöjä ja paljon tuloksia tällä alueella, mutta edelleenkin pitää tehdä paljon töitä ennen kuin voimme sanoa, että tältä pohjalta saamme aikaan onnistunutta valtavirtaistamista. Me pyrimme valtavirtaistamaan niin paljon kuin mahdollista ja tämän pilottihankkeen myötä näin toimimme ja myös muiden toimintojen kautta. Eli me tiedämme paljon enemmän menestystekijöistä nyt ja menestyksekkäistä malleista, mitä pitää tehdä, mitä ei tehdä. Jotkut sanovat, että haluaisitte saada tänne tuensaajat tuensaajat raportoimaan kokemuksistaan. Kaikki tuensaajat ovat antaneet jo omat suosituksensa ja niitä tulee tästä pilottihankkeesta. Me olemme suhtautuneet hyvin rakentavasti, olemme hyötyneet myös näistä kokemuksista ja parlamenttina teidän pitää puuttua myös yksityiskohtiin ja voimme vain rohkaista teitä tällaiseen kuulemistilaisuuteen, jossa on enemmän osapuolia paikalla. Ja sitten alhaisesta käyttöasteesta, kun me olemme olleet yhteyksissä paikallisviranomaisiin, me olemme saaneet aikaan myös aktiivisuutta. Me olemme yhdistäneet voimamme Maailmanpankin Eh, Euroopan neuvoston kanssa eh, ja kehityspankin kanssa, UNDPn kanssa, komission yksikköjen kanssa olemme pyrkineet eh, saamaan synergiaetuja aikaan ja parantamaan toimiamme paikallistasolla, koska tämä on yksi tärkeimpiä menestystekijöitä. Me siis teemme näin, jotta voisimme menestyksekkäästi toistaa se, mitä olemme tehneet. Me saamme kestäviä tuloksia tästä pilottihankkeesta näin. Ja miten suhtaudumme näihin asioihin tulevaisuudessa, mikä on kantamme tulevaisuudessa. Tämä on esitetty jo komission asiakirjassa epävirallisesti. Aloitamme epävirallisen vuoropuhelun kansallisten viranomaisten kanssa ja tämä asia on jo horisontaalisena kysymyksenä ja se on myös eksante-ehtoina. Se on yhteyksissä moneen uuteen hankkeeseen, joita on ehdotettu esimerkiksi yhteisötason paikallishankkeet, jotka liittyvät paikallistason kehitykseen. Monet liittyvät myös kaupunkialueisiin ja yksityisiin yhteisöihin. Me yritämme löytää yhteyksiä kaikkiin mahdollisiin äh, tahoihin, jotta saisimme aikaan integroidun, e, integroidun lähestymistavan. Myös köyhyys tunnistus ongelmien tunnistusmenettelyt tässä ovat tärkeitä, koska Muuten emme pääse konkreettisiin ongelmiin käsiksi. Ja siitä syystä me olemme ryhtyneet myös tähän niin sanottuun poverty mappingiin. Ja tällä tavoin löydämme nämä eri osiot romaniyhteisössä. Me olemme ryhtyneet tiedonkeruutoimiin ja rakentaneet synergiaa, jotta saamme aikaan parhaat mahdollisuudet seuraavalle ohjelmakaudelle. Niin ehkä tämä pitkä, pitkä osoite on ongelmallinen. Minä en ole tässä ammatti ihminen. En tiedä, miten paljon sitä voidaan lyhentää, mutta viestinnästä sanoisin yleensä ottaen, minä kutsuisin teidät, että kehottaisin, että tulette tähän konferenssiin, jonka järjestämme, koska tässä on tärkeää nähdä yhteys pilottihankkeen ja sen seurausten kanssa, miten se vaikuttaa muihin toimenpiteisiin. Kiitoksia mielenkiinnostanne Toivottavasti tässä ei mitään jäänyt väliin. Yksi kysymys, joka puheenjohtaja esitti näistä raporteista, oliko huhtikuun raportti ainoa. Minä voin esittää tässä useampiakin raportteja. UNDP ja Maailmanpankki julkaisivat sellaisen EU Euroopan komission kanssa, miten edistetään Roma, romanien työllisyyttä Itä-Euroopassa 2012 ja toinen kohti uutta alkua. Romanilapset Itä-Euroopassa tämäkin 2012. Eli tämä ei ollut mikään yksi yksittäinen julkaisu. Me edelleenkin haluamme tarkastella kaikkia näkökohtia, jotka edesauttavat meitä tukemaan toimenpiteitä niin että romaneja osallistetaan. Me teemme yhteistyötä kansa, romanian integrointistrategian tahojen kanssa ja komission yksiköinä me käymme läpi näitä ohjelmia niin, että niissä puututaan oikealla tavalla romanien osallistamiskysymyksiin. Jos kollegat haluavat jotakin lisätä, olkaa hyvä. Ehkä vielä yksi lisänäkökohta. Tämä alhainen käyttöaste. Me aloitimme muilla pilottihankkeilla ja kaikissa jäsenvaltioissa, joissa, eh, jotka ovat romanien lähtömaita, eh, siellä oli menestyksekkäitä hankkeita paikallisviranomaisten kanssa. Ja tämä on eh, eri asia kuin tämä pilottihanke, josta me nyt puhumme niin äh, haluavatko muista pääosastoista tulevat kollegat vielä sanoa jotain? Minulla on yksi kysymys vielä. Me neuvottelemme tulevista asetuksista. Tässä tulee esiin myös äh, kumppanuussopimus ja ketkä ovat äh, kumppaneita. Ja me olemme huolissamme myös siitä, että vähemmistöt, mukaan lukien romanit näissä maissa, miten ne tulevat mukaan. Tämä on myös joka tasolla ongelma romaniyhteisöissä ja me odotamme, että on tulossa myös operatiivisia ohjelmia ja niissä käsitellään myös romanikysymystä. Siitä syystä haluaisin saada teiltä vakuutuksen että teidän pääosastossanne, kun neuvotellaan kumppanuussopimuksista, niin tämä asia tulee esiin myös tässä valiokunnassa. Sama pätee työllisyysvaliokuntaan. Tarkasteleeko komissio myös kansallisia romanistrategioita? Eli kun puhutaan tulevaisuuden budjetista, me haluamme parlamenttina panostaa näihin haasteisiin. Mutta tämä, tapahtuuko tämä siis jäsenvaltioiden tasolla? Very much in fact. Kiitos. Todellakin myöskin toimistoissa me halutaan nyt tietoisuutta lisätä, eli koulutamme myöskin omia toimijoitamme, jotka tulevat jäsenmaiden kanssa neuvottelemaan tämä on ihan eh, kohdennettua koulutusta näissä romanikysymyksissä. Esimerkiksi ne tulee eh, institutionalisointiin. se on yksi osa tätä. Meillä on siis kohdennettua koulutusta näissä romanikysymyksissä myöskin ja siitä, eh, mitä toimia on ajateltu, mitkä ovat tarpeet eri maiden osalta ja miten tällainen integroitu lähestymistapa voisi toteutua. Eli tällaisia sisäisiä toimia meillä toki on. ja pääosastollamme on myöskin tajuttu, että nämä ovat horisontaalisia kysymyksiä ja olemme yhteydessä kaikkiin eri toimijoihin ja toimistoihin, jotta todellakin voidaan ymmärtää, että kaikissa ohjelmissa tämä asia huomataan riittävän hyvin. Eli tulen läpikäymään kaikki ohjelmat ja pitämään huolen siitä, että kai aina tarvittaessa nämä romanikysymykset tullaan huomioimaan eri eh, aspektit huomioiden. For, uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää näistä tiedoista. Me varmasti olemme yhteydessä, jos tulee mitään seurantaa ja kuulemistilaisuus täällä valiokunnassa. Kiitoksia kovasti. Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla on se, että seuraava kokous 19. helmikuuta ja näin voin päättää keskustelun ja kokouksemme. Kiitoksia.